Ja. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir on... Hyvät kollegat, aloitamme kokouksen. Tervetuloa siis talousarvion valvontavaliokunnan kokoukseen, jota käydään tänään ja huomenna. Teillä on esityslistaa. Edessänne minulle ei ole esitetty siihen muutospyyntöjä kaikki, jotka nyt puhuvat täällä samaan aikaan minun kanssani salissa, niin, niin pitäisi ainakin puhua hiljaa. Eli esityslistaan ei ole siis minulle esitetty muutosehdotuksia. Haluaisin vielä kertoa teille tulkkausjärjestelystä. Tämä kokous menee suoralähetyksenä verkkoon, kuten sanottu. Ja niin, ja tämä kokous myös tulkataan. Sitten voimmekin siirtyä esityslistan kohtaan kolme tutkimus EU-rahoittamista suurista infrastruktuurihankkeista. Tässä esittelijä on herra Marko Valli. Ja sitten meillä on täältä, täällä kaksi tutkijaa, Bloma ja Santsista. Kaksi tutkijaa, kun pitäisi aloittaa. Voitte aloittaa heti, olkaa hyvät. So, ladies and gentlemen, good afternoon. Hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat. Kiitos, että saamme esitellä tämän tutkimuksen kaikille teille tänä iltapäivänä. Tämä tutkimus itse asiassa sanoo, en haluaisi aloittaa sen rajoitusten esittelemisellä, mutta täytyy kuitenkin mainita, että, että tämän tutkimuksen tavoitteena oli yleisellä tasolla tarkastella tätä asiaa ja esittää yleisiä suosituksia. Me esittelemme teille seuraavaksi näissä tioissa tämän tutkimuksen kontekstin, päälöydökset ja suositukset, joita haluaisimme tehdä valiokunnalle. Eli tutkimuksen kontekstista oli ideana siis ymmärtää paremmin kokemuksia, joita on kerätty suurten infrastruktuurihankkeiden valmistelusta ja hankintamenettelystä EU-ssa. Nämä on hoidettu aluekehitysrahaston, koesiorahaston, strategisten investointirahastojen verkkojen Euroopan välineen alaisuudessa nämä hankkeet. On tärkeää korostaa, että nykyään EU-ssa 14 prosenttia PKTstä menee julkisten hankintojen kautta. 50 prosenttia rakenne- ja investointirahastojen varoista sitten myös kanavoidaan julkisten hankintojen kautta. Ja lisäksi on tärkeää muistaa, että 13, 13 jäsenvaltiota jäsen, sisämarkkinoiden tulostaulun mukaan ö, eivät ole suorituneet oikein vuonna 2017. Eli Eli kyse on siis riittämättömästä tuloksesta. Vuonna 2017 nämä luvut löydätte tämän tutkimuksen sivulta 25. tämän tutkimuksen teine on jaettu, eli sieltä taulukosta näette nämä luvut. Euroopan unionin tilintarkastustuomioistuin vuonna 2017 korosti, että EUn talousarviota kyllä riittävästi julkisten hankintojen kohdalla suojellaan jäsenvaltioissa, mutta sen kertomuksen vuodelta 2016 tilintarkastustuomioistuin painotti myös, että on parantamisen varaa. Me esittelemme ne aivan hyvin lyhyesti tässä. Eli parantamisen varaa on tietojen kohdalla, hankkeiden valmistelussa, ennen kaikkea etukäteisarvioinnissa. Ja lisäksi on hallinnollisia viiveitä, jotka ovat melko yleisiä kaikkialla EU-ssa. Valmiuksien, valmiuksissa on myös rajoitetta niissä tiimeissä, jotka valmistelevat nämä julkiset hankinnat. Eli nämä ovat niitä vuoden 2016 tilintarkastustuomioistuimen löydöksiä, jotka halusimme teille muistuttaa minä viittasin sivun 25 taulukkoon tässä tutkimuksessa. Mä sen näette tässä di- seuraavassa diassa ja näette, miten suuri osa, eli 13 jäsenvaltiota, eivät suoriudu riittävällä tavalla. Se on tärkeä löydös tässä tutkimuksessa. EUn rahoitus suurille infrastruktuurihankkeille näissä nykyisissä rahoituskehyksissä on 120 miljardia yhteensä tässä, kuten näette, tässä on neljä rahoitusvälinettä, joiden alaisuudessa nämä hankkeet rahoitetaan. Ja tässä, tästä näette, miten euromiljardeina, siis jäsenvaltiot ovat rahoittaneet liikenteen ja energian verkkoinfrastruktuuria. Eli tässä näette, että kyse on ennen kaikkea jäsenvaltioista, jotka ovat liittyneet vuosina 2007 ja 2014 ja sitten Kroatia vielä myöhemmin. Tutkimuksessa tarkastelimme tietysti käytäntöjä jos olisimme tarkastelleet käytäntöjä kaikissa jäsenvaltioissa, olisimme tarvinneet 3000 sivuisen tutkimuksen, mutta me halusimme katsoa näitä päätrendejä, ja tämä oli tietysti yksi rajoituksesta tutkimuksessamme, jonka jo mainitsinkin. Olemme kuitenkin tehneet neljän jäsenvaltion kohdalla hyvin yksityiskohtaisen analyysin. Tsekin tasavalta, Espanja, Kreikka ja Romania ovat nämä neljä maata. Ja tässä tutkimuksessa näette vielä äh, tarkemmat yksityiskohdat ja lisäksi teimme neljä, neljän hankkeen kohdalla yksityiskohtaisen tapaustutkimuksen, nekin näette tästä taulukosta. Yksi näistä hankkeista on rajat ylittävä. Tämä oli poliittisesti hyvin korkealta tasolla oleva hanke, nimittäin Lyonin ja Torinan välinen yhteys. Ja sitten tässä on tämä ö, on Hollannin hanke, Kyproksen hanke ja Madridin metrohanke. Nämä ovat siis nämä neljä tapaustutkimusta. Ja mitä sitten, mitkä sitten ovat olleet päälöydökset? No ensinnäkin on tärkeää muistaa, kuka tekee mitäkin tässä prosessissa, eli jäsenvaltiot valmistelevat ja panevat täytäntöön, eli jäsenvaltiot tekevät suurimman osan työstä niin sanotusti, ja sitten EU-instituutiot varmistavat sääntöjen noudattamisen, eli hankkeiden valmistelussa rajoitukset liittyvät lähinnä jäsenvaltioiden kapasiteettien rajoituksiin, eli jäsenvaltioissa on rajoitettu määrä henkilöstöä, joka joka hoitaa tätä asiaa. Ja tämä, ne no, ovat tehtäjä, jotka tarvitsevat, va- vaativat todellakin vahvaa koulutusta ja kokemusta. Olemme nähneet ö, tutkimuksessa nämä rajoitukset selvästi. Meidän asiantuntijamielipiteemme on, että etukäteisarvioinnin, vaikutusten arvioinnin ja sosiotaloudellisten kustannushyötyanalyysien kohdalla Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että Euroopan unionissa käytännöt ovat riittävällä tasolla. Totta kai aina löytyy myös huonoja käytäntöjä, mutta kaiken kaikkiaan voimme todeta, että käytännöt ovat, riittävä, ovat tyydyttäviä, mutta tietysti parantamisen varaakin on ensinnäkin ympäristöasioiden huomioon otto, toiseksi hankkeiden arviointi laaja-alaisesti, eli että ei katsota pelkästään yhtä, yhtä esimerkiksi tieosiota, vaan katsotaan, miten koko aluetta voidaan kehittää näillä EU-varoilla. Eli tässä parantamisen varaa olisi selkeästi. Ja sitten kolmanneksi valmisteluprosessin avoimuus ja läpinäkyvyys. Tämä meidän mielipiteemme. Me olemme huomanneet, että myös, että kaikkia sidosryhmiä ei aina osallisteta tarpeeksi kansalaisyhteiskuntaa ja kansalaisia, ei aina oteta parhaimmalla mahdollisella tavalla mukaan. Jälleen kerran nämä ovat hyvin yleisluontoisia kommentteja, mutta koska meillä on vain vähän aikaa tälle esitelmälle, niin keskitymme näihin pääasioihin. Ja sitten tässä tutkimuksessa näette vielä tarkempia taulukoja, taulukoja, joissa käsitellään roolien jakoa jäsenvaltioiden ja EUn toimielinten ja rahoitusvälineiden välillä. Tässä seuraavassa diassa näette tämän esir- esiriä koskevan esimerkin. Toiseksi, kun katsotaan julkisia hankintoja, niin nykyään meillä ei ole tarpeeksi tietoa siitä, mitä on tapahtunut tänne Euroopan komission tiedonantojen kohdalla, jotka käsittelevät esimerkiksi tätä vapaaehtoista etukäteisarviointia, julkisten hankintojen ammatti, ammatti maistamista ja julkisen hankintojen ohjesääntöjä. No, niistä ei ole tietoa, joten meistä olisi keskeistä, että arvioidaan, mikä on näiden tiedonantojen vaikutus todella markkinoilla. Kuten sanoin, kaiken kaikkiaan olemme sitä mieltä, että komission ja Euroopan investointipankin tekemä valvonta on tyydyttävää, mutta parantamisen varaa on kyllä monella alalla. Euroopan unionin, unionin instituutioiden itsensä kapasiteetteja ei mm, käytetä riittävästi. On olemassa parhaita käytäntöjä ja myös tietokantoja, jotka olisivat jäsenvaltojen käytössä, mutta jäsenvaltiot eivät käytä näitä materiaaleja, joita EU-toimielimet ovat kehittäneet. Tietojen keräys, no siitä kerromme myöhemmin tarkemmin. Tiedon keräystä voitaisiin parantaa huomattavasti ja tässä mielessä mm, No miksi me uskomme, että tämä olisi tärkeää? No siksi, että näin, voitaisiin jälkikäteen tarkistaa hankkeen sääntöjen noudattaminen. One of the issues we looked at was the, uh... Yksi seikka, johon perehdyimme, oli se, että jos yksi ainoa kilpailuun osallistuja voisi mahdollisesti aiheuttaa ongelmia, myönnetäänkö mm, hankkeita esimerkiksi niin, että on vain yksi kilpailun osallistuja, joka esittää tarjouksen. Käytimme tietoja, joita on ladattu TED eh, tietokantaan kaudella 2009-2017. Tiedot eivät ole kovinkaan luotettavia. Palaan tähän hetken kuluttua vielä tarkemmin. Lähdimme liikkeelle 4,6 miljoonasta tarjousilmoituksesta. Ja sitten kun useista syistä puuttuvia tietoja jätimme tarkastelun ulkopuolelle, kyse oli esimerkiksi epärealistisen korkeista äh, tarjouksista, niin loppujen lopuksi meillä oli vielä 246 000 hanketta miljoonan ja miljardin euron välillä. Tämä kokonaissumma liikkui. Ja havaitsimme, että jos tarkistelemme kaikkia hankintoja jotka, tai kilpailuja, jotka julkaistiin sähköisesti tämän kauden aikana, niin Kyse oli noin 12 prosentista rahoitusta sekä EUn rahoituksen kerran että ilman sitä. Silloin kun EU oli mukana rahoittamassa hankkeita, niin summa oli pienempi, matalampi. Kaiken kaikkiaan EU-ssa tämä luku oli noin 9 prosenttia silloin, kun oli vain yksi tarjous mukana näissä kilpailuissa. Tältä kalvolta näette vaaleammat pylväät, jotka osoittavat koko rahoituksen määrää sekä EU mukana että ilman EUta. Ja sitten tummempi pylväs osoittaa sellaiset kilpailut, hankkeet, joissa on vain EUn varoja se määrä äh, hankintoja, joissa on ollut mukana vain yksi tarjous, on vaihdellut kovasti tällä kaudella. Kutakuinkin joka vuosi silloin, kun EUn varoja on rahoituksessa mukana, niin prosenttiosuus mukana olevasta rahoituksesta on pienempi, kun EUn rahoitus on siis mukana. Olemme perehtyneet EUn tilanteeseen kokonaisuutena. Sitten teimme myös kolme tapaustutkimusta, Puola, Unkari ja Tanska. Tästä taulukosta näemme, että kautta EUn, aivan niin kuin ensimmäinenkin kalvo osoitti, 12 prosenttia kilpailuista arvon, arvon perusteella ja 9 prosenttia hankkeista, jossa oli vain yksi tarjous oli sellaisia, joissa EU on mukana. Puolassa ja Unkarissa kokonaisluku näissä kilpailuissa on jotakuinkin korkeampi, kun katselemme kaikkia, tarkastelemme kaikkia kilpailuja. Mutta silloin kun EUn rahoitusta on mukana, niin luku on matalampi. Taulukko osoittaa, että on joitakin muita jäsenvaltioita, joissa tällaiset kilpailut, joissa on vain yksi tarjous ja EUn rahoitus on kyseessä, niin eh, luku on silloin korkeampi. Tanskan tapauksessa näemme, että hyvin vähän EU-rahoitusta on mukana tällaisissa kilpailuissa, jossa on vain yksi tarjouksen esittäjä. Mainitsin jo aikaisemmin ne ongelmat, joita kautta koimme tietokannan portaalin tiimoilta. Noin 42 prosenttia äh, kaikista tiedoista oli puutteellisia. Esimerkiksi myönnettyjen kilpailujen määrä puuttui tai se tieto, onko EU-rahoitusta mukana. Eli nämä tiedot piti jättää tutkimuksen ulkopuolelle, koska äh, niitä ei tässä yhteydessä voinut analysoida. Ja sitten alle tuhat tapausta oli sellaisia, joissa kilpailutuksen summa jäi alle yhden miljardin arvon. Voi olla, että joku kilpailu oli tämän rajan yläpuolella, mutta näemme kuitenkin, mikä oli korkein arvo, jonka tässä tutkimuksessa kohtasimme. En edes osaa sanoa tätä numeroa, se on niin valtava numero. Mm, ja se liittyi bulgaarialaiseen liikenneministeriön hankkeeseen. Mielenkiintoista tässä oli se, että kyse oli eh, liikenneministeriö Sofiassa ja maa, joka oli tässä eh, mukana, oli yhdistynyt kuningaskunta. En tiedä missä vaiheessa tiedon keruuta eh, tilanne oli hieman Äh, sotkeutunut ja tästä saamme käsityksen siitä, minkälaisia tapauksia vastaamme tuli, kun analysoimme näitä tietoja. Vaikkakin jätimme tutkimuksen ulkopuolelle paljon tietoja, joissa selkeästi oli jokin äh, virhe mukana, niin me emme ole kovinkaan luottavaisia sen suhteen, että tiedot olisivat hyvin täsmällisiä. Edes nämä kalvokuvat tai taulukot, joita täällä esittelimme. Voi olla, että tämä sähköinen tietokanta on kehitetty muihin tarkoituksiin, ei välttämättä siihen, että analysoidaan äh, tapahtumien jälkeen sitä, kuinka paljon rahoitusta on myönnetty äh, ajatellen tällaista analyysiä. Näyttäisi siltä, että tiedoissa on jonkinlainen aukko vaikkakin sitten muutama vuosi sitten teimme samankaltaisen analyysin ja silloin käytettävissä olevat tiedot saatiin niin sanotusta Open TED-tiedostosta. Hakkerit olivat kokoontuneet muutamaksi päiväksi ja olivat sitten käyttäneet komission tietoja ja prosessoineet ja julkaisseet nämä tiedot. Tässä tapauksessa Totta kai kyse on valtavasta edistysaskeleesta verrattuna edelliseen, mutta edelleenkin eh, tiedot ovat varsin epäluotettavat tähän tarkoitukseen. So other... Muut löydökset, joita olemme huomannut tässä näissä maakohtaisissa tapahtuksissa on se, että sääntelykehyksiä on usein puutettu, koordinointia viranomaisten välillä on vähän ja valmiuksissa on tiettyjä rajoitteita. Ja joskus kiinnitetään pelkästään hintaan huomiota eikä laatuun tässä tarjouskilpailussa. Ja lisäksi por, äh, hankebudjetteja on keinotekoisesti hajautettu osiin ja lisäksi korruption liittyviä ongelmia on ollut. Haluaisin viitata sivulla 29 ja 31 oleviin tietoihin. Siinä on kyse, niissä on kyse siis Euroopan komission huomaamista ongelmista koesiopolitiikassa ja 31, 31 Olafin tiedot ERI-rahastojen toteuttamisessa mm, havaituihin ongelmiin. Eli kuten sanoin, Euroopan komissio voi tehdä vain rajoitetussa määrin valvontaa tai myös EIP, ja tietysti tämä liittyy myös resursseihin. Niillä on rajoitetut kapa, rajoitettu kapasiteetti, ja jos niiden roolia vahvistettaisiin, niin siihen tarvittaisiin siis lisää resursseja, eli lyhyesti sanottuna haluaisin vielä nyt vain mainita näin, nämä suositukset. Ensinnäkin me uskomme, että pitää kerätä tietoja, jotta voidaan paremmin ymmärtää jäsenvaltioiden valmiuksia julkisten hankintojen kohdalla. Ennen kaikkea kun on kyse tällaisista suurista infrastruktuurihankkeista. Tämä on siis ensimmäinen johtopäätöksemme. Toinen on se, että me uskomme, että on tarpeen ymmärtää paremmin, mikä minkälaista vaikutusta on ollut Euroopan komission viimeaikaisilla aloitteilla. En mainitse niitä nyt uudelleen, ne on listattu tuossa diassa. Ja lisäksi olemme sitä mieltä, että pitäisi analysoida, miksi Euroopan unionin jäsenvaltioiden tarjoamia resursseja ei käytetä, sillä on olemassa tietoja kyllä mutta näitä, näitä välineitä jäsenvaltiot käyttävät vain harvoin. Ja kuten kollegani juuri sanoi, pitäisi myös puuttua epäjohdonmukaisuuksiin ja puutteisiin tie, tiedoissa näissä TED-tiedoissa siis, sillä tämä on ainoa tiedokanta, jota voimme käyttää. Ja viimeiseksi olemme sitä mieltä, että jokainen jokaisessa hankintamenettelyssä voitaisiin osallistaa paremmin asianmukaiset sidosryhmät. Kiitos. Dankeschön. Kiitos paljon. Kuten näette, minä olen hieman hämmentynyt, sillä nämä tiedot, jotka joista puhuitte, eroavat kyllä huomattavasti regi-pääosaston tiedoista, sillä esimerkiksi näissä Unkarin ja Puolan kohda ja Kroatian kohdalla on sanottu, että 45 prosenttia kaikista äh, tarjouskilpailuista, joissa äh, annetaan EU-varoja käyttöön, niissä, niihin osallistuu vain yksi tarjouksen esittäjä. Teillä on ehkä erilainen tietopohja, mutta en usko, että nämä tiedot sinällä ovat muuttuneet. Eli kyllä meillä on siis valtava ongelma näiden tietojen kanssa. Ja kysymys kuuluu siis, missä ongelma on. Nyt puheenvuoron saa esittele Valli. Kiitos. Aivan niin kuin puheenjohtaja totesi, ja aivan niin kuin tutkimuksen esittäjätkin totesivat, tiedot, data on kovin vaikeasti tulkittavissa, kun kyse on näistä suurista infrastruktuurihankkeista. Haluan kiittää tutkimus, tutkimuksen äh, toteuttajia sen tekemisestä ja esittelystä. Kyse on riippumattomasta näkemyksestä verrattuna siihen, mitä me teemme näiden hankkeiden parissa. Tutkimuksessa on analysoitu niitä äh, prosesseja, jotka liittyvät valmisteluun ja toisaalta julkisiin hankintoihin. 14 prosenttia BKTstä vuonna 2014-2020 kaudella nämä kilpailut muodostavat siis BKTstä ja 120 miljardia on niiden arvo. Numerot ovat suuria, eli täytyy varmistaa, että nämä varat todella tulevat hyvin käytetyiksi. Tilintarkastustuomioistuin, aivan niin kuin tässä valiokunnassa tiedämme, on kohdannut erilaisia heikkouksia viime vuosien aikana. Ensinnäkin tärkeimpänä ongelmana on tiedon luotettavuus, tietojen oikeellisuus. Se havaittiin myös tässä tutkimuksessa ja myös ne arviot, joita tehdään erilaisista hankkeista e, ex ante etukäteen. Olemme usein havainneet, että tiedot liittyvät sellaisiin tilanteisiin, jotka kenties ansaitsisivat li- hieman lisää huomiota osakseen. Eli eksante arviot tehdään riippumattomasti, tai ne pitäisi tehdä riippumattomasti verrattuna tällaisiin infrastruktuurihankkeiden toteuttajiin. No sitten ympäristökysymykset. Meillä on tälläkin alalla heikkouksia, taikka sitten viivästyksiä ja huonoa toteutusta. Tarvitaan parannuksia, jotta kaikki seikat todella arvioidaan huolellisesti ja vältetään aiemmin tapahtuneet virheet näissä infrastruktuurihankkeissa. Ja sitten se, että alueet otetaan mukaan tähän prosessiin. Se on hyvin tärkeää. Kyse on alueita muuttavista hankkeista silloin, kun kyse on suurista infrastruktuurihankkeista, esimerkiksi tämä Castor-hanke Espanjassa tai muut suuret infrastruktuurihankkeet, esimerkiksi moottoritiet tai raideyhteydet. Nämä ovat suuria hankkeita, jotka vaikuttavat alueisiin ja väestön luonnollisesti täytyy olla mukana valmistelussa. Jos esimerkiksi naapurin ryhdytään suunnittelemaan suurta kaasuvarastoa, niin tämä voi mahdollisesti aiheuttaa ongelmia ja aiheuttaa tuon, luonnollisesti ihmisissä huolta. Eli paikallisen väestön täytyy voida olla mukana näiden suurhankkeiden suunnittelussa silloin, kun hankkeet voivat olla mahdollisesti vaarallisia tai kenties eivät ole hyödyksi paikallisväestölle. Täytyy ainakin käydä keskustelua ja antaa perusteluja. No sitten nämä tapaukset, joissa on vain yksi kilpailun osallistuja, tietoja pitäisi eh, parantaa. On ollut ongelmia saada luotettavia tietoja näistä tapauksista. Meillä on myös erilaisia eriäviä tietoja. Kenties voisimme kääntyä komission puoleen jatkossa, jotta saisimme paremman käsityksen siitä, miten nämä tiedot poikkeavat toisistaan. Ja tälle jo mainittiin se, että tämä sähköinen eh, tietokanta, seitäkin tulisi parantaa – jotta myös kansalaiset voivat saada tietoa tilanteesta. Eli 120 miljardia äh, kansalaiset antavat näiden suurhankkeiden äh, käyttöön, niin EUn hallinnon tulee olla mahdollisimman avoin myös suhteessa kansalaisiin. On hyvin tärkeää arvioida myös sitä jäsenvaltioiden kapasiteettia, joka niillä on toteuttaa tällaisia infrastruktuurihankkeita. Myös niissä tapauksissa, joissa puutteita on havaittu. Euroopan unioni voi tarjota yhteistyötä ja tukea, jotta parhaat käytänteet saadaan todella käyttöön myös jäsenvaltioissa. Avoimuus täytyy taata myös näissä tarjouskilpailumenettelyissä. Täytyy tehostaa jäsenvaltioiden, komission ja investointipankin välistä yhteistyötä. Haluan vielä kerran kiittää tämän tutkimuksen vastuuhenkilöitä ja puheenjohtaja Gresle jo nosti esille eh, ongelmakohtia, kriittisiä seikkoja. Jos muilla kollegoilla vielä on huomautettavaa, niin olisin kiitollinen kaikista huomioista. Tässä tutkimuksessa eh, on paljon tärkeitä tietoja, jotka voivat auttaa myös talousarvion valvontavaliokuntaa tässä tärkeässä työssä. Kiitos. Absolut, vielen dank. Aivan totta, kiitos paljon. Haluaisitko kollegat käyttää puheenvuoron? Jos eivät, antaisin vielä kahdelle tutkimuksen tekijälle vielä puheenvuoron. Tehän keskityitte suuriin infrastruktuurihankkeisiin, joiden summa oli yli 50 miljoonaa euroa. Ehkä tässä kuva on hieman erilainen kuin pienten hankkeiden kohdalla, sillä eihän tällaisia hankkeita pienet, pienet yritykset välttämättä pysty hoitamaan, joten ehkä näitä, näitä firmoja tällaisessa hankkeessa on rajoitettu määrä. Saatte puheenvuoron ja sitten regipääosasto myös. Um, yes, on that, um... Niin, tästä kysymystä, joka liittyy tietoeroihin. Yksi asia, joka myös on mainittu tässä raportissa on, kuten mainitsin, me perustimme analyysimme TEDistä saaduille tiedoille. On mahdollista, että, ja toivoisin, että kansalliset kilpailutusjärjestelmät olisivat, pitäisivät täsmällisempiä tiedostoja, joten että saattaa syntyä esimerkiksi region analyysissä, pääosastanalyysissä, en tiedä mihin se perustuu, tuleeko se kansallisista järjestelmistä. Silloin minua ei yllättäisi se, että on eroja, koska TED on enemmän tällainen eräänlainen ilmoitusalusta, joka alun perin ollut tarkoitettukaan kenties eh, tie, yksityiskohtien tallentamiseen ja yksityiskohtaisen analyysiin kansalliset hankintajärjestelmät, jotka toivottavasti on luotu sillä tarkoituksella, että myöskin tallennetaan tällainen hankintamenettely ja sopimukset ja niin edelleen. On tärkeää myös korostaa sitä, että olemme havainneet puuttuvia arvoja 42 prosentissa näitä tiedoista, eli tämä johtaa siihen, että se mitä me olemme voineet tehdä, sillä on rajoituksia. Tämä on se, mikä täytyy todeta tässä työstä, jota olemme tehneet. Voitte nähdä luvut sivulla 51 tässä selvityksessä. Ja sieltä näkyvät myöskin sen, miten otamme huomioon nämä erityiset elementit, joita muuttuu näistä raporteista, jotka ovat TEDistä. Vielä yksi asia, jos sallitte. Mitä en maininnut aiemmin, oli se, että TED Siinä on kolmen kaltaisia sopimuksia, joita on myönnetty toimitukset, tarjoukset ja työt ja tällaisessa toimituksessa, niin siinä on, niissä on enemmän tällaisia yhden tarjoajan hankkeita kuin sen sijaan työssä. Ja tämä oli hyvin toisen näköinen tämä tilanne. Ja, danke schön. Kiitos paljon komission puolesta regipääosastolta nyt äh, edustaja saa puheenvuoron. Thank you, Madam Chair. And, um... Kiitos puheenjohtaja. Kiitos äh, kahdelle konsultille tästä äh, hyvin, hyvin tehdystä tutkimuksesta. Olen kuullut tässä nyt paljon turhautuneisuutta tiedonkeruusta ja meidän jokapäiväisessä työssämme näiden hankkeiden parissa meillä on samantyyppisiä ongelmia tietojen kohdalla, joita ei ole oikein syötetty tietyihin järjestelmiin. Tämä on jatkuvaa taistelua. Me yritämme saada edunsaajien ja jäsenvaltioiden viranomaiset parantamaan tietojen laatua, jotta voimme tehdä niiden pohjalta parempia analyysejä. Siirryn seuraavaksi näihin, eh, kohta näihin suosituksiin, mutta haluaisin vain valiokunnalle ensiksi kertoa komission ja EIPn työstä hankkeiden valmistelussa. Meillä on tämä Jaspers-aloite, jossa 140 ihmistä EIPssä neuvovat hankkeiden valmistelussa ja myös arvioivat hankkeita sääntelypuitteiden pohjalta, siis sääntelyn kohesiopolitiikassa ja verkon Eurooppa-välineessä. Jaspers on parantanut paljon hankkeiden valmistelua, mutta onko tämän täydellistä nyt? No ei vielä on paljon työtä jäljellä. Toiseksi, kuten mainittiin tuossa esitelmässäkin, meillä on ollut tällainen äh, laaja-alainen äh, julkisen hankintojen toimintaohjelma, joka, jota on kehitelty useissa komission pääosastoissa. Olemme antaneet paljonkin tietoja jäsenvaltioille. Olen hieman pettynyt, että jäsenvaltiot ovat nyt tulee siihen johtopäätökseen, että jäsenvaltiot eivät käytä tätä välinettä. Ehkä meidän pitäisi nyt miettiä, miten voisimme rohkaista jäsenvaltioita käyttämään hyväkseen näitä kehittämiämme välineitä. Sitten suosituksiin. Mielestäni ensimmäinen suositus on osa julkisten hankintojen toimintasuunnitelmaa käytännössä. Me siis kyllä keräämme tietoa jokapäiväisessä työssämme näiden isojen infrastruktuurihankkeiden puitteissa. Me kyllä keräämme tietoja ja katsomme yksittäisiä hankkeita, jotta voisimme analysoida, miten hyvin nämä hankkeet on valmisteltu. Ja sitten tiedonkeruu ja Euroopan komission viimeaikaiset aloitteet, no ehkä me, nämä aloitteet ovat melko uusia nyt, niin ehkä me tarvitsemme nyt vielä hieman enemmän aikaa ja kokemusta, mutta kyllä otamme tämän suosituksen myös huomioon. Hieman vaikeampaa on puuttua näihin epäjohdonmukaisuuksiin TED-tiedokannassa. Nämä tiedothan äh, syöttää sinne tämän sopimuksen tehnyt viranomainen. Ja kun ajatellaan, miten paljon tietoja tässä tietokannassa on, niin en usko, että mikään EU-toimielin pystyisi tekemään laatutarkastuksen ja tarkastamaan nämä tiedot. Kuten, kuten IT-asiantuntijat sanovat, jos roskaa pistää sisään, niin roskaa tulee myös ulos. Voimme pyytää jäsenvaltioita parantamaan toimintaansa, mutta loppujen lopuksi julkisia hankintoja hoitavat viranomaiset jäsenvaltioissa ovat tässä vastuussa siitä, että hoitaisivat työnsä paremmin. Lopuksi haluaisin sanoa, että aloititte esitelmänne puhumalla eri rooleista, jotka eri sidosryhmillä on. Jälleen kerran komissio voi, voi kyllä rohkaista sidosryhmien osallistumista, mutta äh, jäsenvaltioiden tasolla ja alueellisella tasolla vastuu onnisi kyllä loppujen lopuksi siitä, että sidosryhmät osallistettaisiin paremmin sääntely puitteiden vahvistaminen. No, kaikkien, kaikkien EU-rahoittamien hankkeiden pitää noudattaa tätä julkisten hankkeiden säännöstöä ja regipääosastossa me, meillä suuri osa työstämme liittyykin juuri siihen, että tarkistamme sääntöjen noudattamista. En oikein tiedä, miten voisimme vielä paremmin sääntelyä kehystä parantaa tässä suhteessa, mutta jälleen kerran tämä on kyllä ajatuksia herättävä hyödyllinen tutkimus. On ikävää kuulla, että olette turhautuneita tietojen, tiedon, tietojen puutteellisuuden takia, mutta olen sitä mieltä, että vaikka tiedoissa on ollutkin puutteellista tämä on, puutteita. Tämä on hyödyllinen tutkimus. Kiitos paljon puheenjohtaja. Ja. Also ich habe nichts no, en ymmärtänyt oikein mitään. Ennen kaikkea en ymmärtänyt, miksi regipääosaston tutkimuksen luvut äh, eroavat niin paljon tästä tänään esitellyn tutkimuksen tiedoista. Ja en myöskään ymmärtänyt, miksi tietoja ei voida parantaa. Ja en <laughs> ymmärrä myöskään, miksi öö, olemmeko liian typeriä näiden tietojen ymmärtämisen ja keräämisen. Mik, missä nyt tässä ongelma on? Voitte ehkä vielä toistaa. Minä en ymmärtänyt ymmärtänyt, missä tämä ongelma on. Kun katsotaan näitä valtavia summia rahaa sisämarkkinoilla, sisämarkkinoillahan vaaditaan läpinäkyvyyttä, mutta tässä kohtaa nämä prosessit eivät ole todellakaan läpinäkyviä ja tietojen laatu on kyllä katastrofaalinen, joten haluaisin vielä nyt vastauksia näihin kysymyksiin. Thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Minä yritän hiukan valistaa teitä, en tiedä olenko menestyksekäs, mutta me olemme vasta äskettäin saaneet tämän raportin, joten uskon, että otamme tämän ja katsomme tietoa, mitä siinä on, ja vertaamme sitä niihin tietoihin, joita olemme valmistelleet regiopääosastolle, ja katsomme sitten, voimmeko löytää syyt siihen, miksi tiedot ovat niin erilaiset. Tänään minä en pysty vastaamaan tähän kysymykseen, mutta me voimme mm, tehdä jonkinlaisen analyysin eroista tuloksissa ja sitten katsoa, pystymmekö jäljittämään syyt sitten näistä tiedoista. Huomasin tämän, tämän selvityksen tehneen toimiston osoitteen, ja jos meillä on asioita heille, voin esittää ne niin tänään, en pysty ollenkaan vastaamaan teille, mutta katsomme, voimmeko saada selville sen, miksi tiedot näyttävät olevan niin erilaiset. niin, niin. niin. niin. Ei, ei, ei, ei, ei. aluepääosaston tutkimuksen olen itse analysoinut, ja tässä tutkimuksessa sanotaan selkeästi, single bit ja niin muut kohdat ovat tässä. Tässä tutkimuksessa tullaan aivan eri tuloksiin sellaisessa jäsenvaltiossa, jossa nämä kysymys on erityisen tärkeä esimerkiksi Unkarissa ja Puolassa, sillä sinne menee paljon varoja E, joten kyllä minä haluaisin tietää, mistä nämä tieto, e, tietojen erot johtuvat. No, en minä tässä huvin vuoksi niin näitä e, lukuja katso. Olisi hienoa saada vastauksia. Hienohan on se, että me me olemme kaikki lukeneet nämä tutkimukset myös, olemme jo kuukausia keskustelleet tästä, olemme ymmär- yrittäneet ymmärtää, miksi joissakin jäsenvaltioissa puolessa hankkeista ei ole kuin yksi kilpailuun osallistuja. Normaalistihan tällaista kutsuttaisiin korruptioksi. Kutsutaan korruptioksi. No, e, e, sitten me olemme aina yrittäneet saada vastauksia, mutta sellaista en, en ole että Minä olen kyllä todella pettynyt. Ehkä voitte vielä käyttää puheenvuoron, jos tähän saataisiin jonkinlaista valaistusta. Thank you, Madam Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Kuten totesin, olemme juuri saaneet tämän olemme juuri saaneet tämän selvityksen. Meillä ei ole ollut tilaisuutta velrata sitä meidän aiempaan omaan selvitykseemme, ja se on se, mitä minusta meidän täytyy tehdä. Minä en tänään pysty selittämään teille, miksi tulokset näyttävät olevan niin erilaiset, miksi suhteet, jotka liittyvät yhden tarjoajan sopimuksiin, näyttävät olevan niin suurelta niin erilaisia. Minä pitää tarkastella tätä. Tämä ei ole jotakin sellaista, josta pystyn tänään raportoimaan. Minä olen todella pahoillani. Mutta tämä on kysymys, joka liittyy siihen, että työ pitää tehdä kun olen täysin yhtä teidän kanssa, että pitää olla avoimuutta ja että meidän täytyy pyrkiä samaan aikaan johdonmukainen tietosarja, johdonmukaiset tulokset, ja se, että myöskin että ymmärrämme johdonmukaisesti sen, mitä paikan päällä tapahtuu. Tänään kuitenkaan en pysty selittämään näitä eroja. Olen kovasti pahollani, mutta meidän täytyy tutustua nyt tähän selvitykseen ja verrata sitä sen kanssa siihen, jonka me olemme tehneet. Milloin tuloksia sitten tulee? Milloin voitte tulla uudelleen valiokunnan kuultavaksi? I think that will take... Siihen menee erinäisiä viikkoja, mahdollisesti kaksi-kolme kuukautta, joten sanoisin joskus ensi vuoden ensimmäisen neljäksen aikana voimme palata asiaan. No sitten järjestämme maaliskuussa kokouksena tai laitetaan tämän esityksen. Haluaisin tietää, onko teidän kokemuksen perusteella, ja tehän teette juuri tällä alalla työtä. Onko teidän kokemuksenne mukaan sääntelykehys riittävä, jotta saamme tiedä, tiedot, onko ilmoitusvelvollisuus olemassa näistä tiedoista ja onko se riittävä? Ilmoitusvelvollisuus on, sehän pitäisi saada myös uusiin monivuotisiin rahoituskehyksiin, muuten mikään ei parane. I think we have... Uh, Minusta tässä on nyt keskenään kilpailevia voimia. On niitä, jotka haluavat täyden avoimuuden, joka merkitsee sitä, että on paljon tietoa. Ja se, että on paljon tietoa, siihen liittyy paljon mutkikkuutta ja vastaavaa, joka rasittaa tukien saajia ja myöskin vastaviranomaisia jäsenvaltioissa ja myöskin komissiossa, esimerkiksi taakkaan, jotka analysoivat tätä. Sitten on niitä voimia, jotka haluavat yksinkertaista asioita, jossa säännöt tehdään yksinkertaisemmat, ja jos säännöt ovat yksinkertaisemmat, te- teoriassa ovat myöskin helpommat noudattaa. Minusta moni asia raportoinnissa tapahtuu, on vapaaehtoista, ei ole olemassa tiukkaa oikeudellista perustaa sille, että on tällaista raportointia. Tavallisesti me voimme suostuttelulla ja erilaisilla tekniikoilla, asiantuntijatapaamisilla ja selvityksillä saada tarvittavat tiedot. Minusta ensinnäkään me emme tarvitse lisää äh, raportointivelvoitteita jäsenvaltioille tai kansallisille viranomaisille tässä vaiheessa. Das heißt, wir könnten eigentlich sehr viel mehr wissen, wenn wir... Eli voisimme tietää enemmän, jos haluaisimme tietää. Minulla on sellainen vaikutelma, että emme edes halua näitä tietoja. Sain tässä nyt huonon vaikutelman, sillä me olemme äh, huomanneet, että, että varoja korruption takia myös äh, menee jollekulle, tai että ei, ei läpinäkyvissä oloissa paikan päällä tulevat, vaikka siellä ruohonjuuritasolta tuleville syytöksille, niiden, niihin mitä meidän pitää vastata läpinäkyvyydellä. Mehän me jatkamme tämästä asiasta keskustelua, keskustelua sitten maaliskuussa. Haluaisin nyt antaa vielä kahdelle tutkijallemme puheenvuoron, jos haluat vielä täydentää jotakin. Olkaa hyvä. Kiitos. Tärkeää tässä nyt on se, mitä tietoja, mitä dataa regiopääosasto on käyttänyt ja mikä metodologia on ollut käytössä analysoinnissa. Me emme esimerkiksi voineet käyttää TED-tietoja tiettyjen varojen selvittämiseen. Todetaan vain, onko EUn rahoitusta ollut mukana hankkeessa vaiko ei. Ja siinä kaikki. Meidän tulisi vertailla metodologioita, joita on käytetty, jotta pystyisimme tunnistamaan sen, katsommeko me juuri samoja kilpailuja, tarjouksia, koska nythän me emme tiedä, onko kyse juuri samoista tiedoista, joita olemme tutkineet. Tämä on hyvin tärkeä kohta. Voi olla, että metodologiassa on eroja ja siinä, missä määrin tietoja esimerkiksi on sitten täsmennetty, minkälainen otos on otettu tutkittavaksi. Ymmärrän kyllä, mutta tässä on kyse samasta asiasta, eli siitä kysymyksestä, kuinka monta yritystä osallistui tarjouskilpailuihin, jossa oli mukana EU-varoja ja, ja kun ajatellaan äh, rekipääosaston tutkimusta juuri sen pohjalta, me äh, teetätimme teidän tutkimuksenne ja nyt tulimme eri tulokseen. Kyllä olen hieman neuvoton. Tämä ovat tuloksia, joiden kanssa emme voi tehdä työtä. Äh, nyt joko tässä on virhe, en usko, että samassa asiassa voidaan tulla kahteen näin eri tulokseen. Tässä oman kokemukseni perusteella näin että Jos haluatte vielä jotain lisätä, niin olkaa hyvä, että muutoin esittelijä saa vielä puheenvuoron. Olen kuitenkin tyytyväinen siitä, että tutkimus on nostanut esille mahdollisia jatkotarkastustarpeita. Ja komissio ja talousarvion valvontavaliokunta varmasti pyrkivät tähän vielä lisävalaistusta saamaan. Usein nämä hankkeet todella ovat valtavia hankkeita. Ne ovat suuria infrastruktuurihankkeita, kestävät monta vuotta ja mukana on myös paljon pieniäkin yrityksiä. Näin ollen onkin oleellista ymmärtää, ovatko ensimmäiset tarjouskilpailuun osallistuneet mm, jollakin tavalla mukana jonkinlaisessa korruptiossa. Nythän meillä on näitä hyvin eriäviä tietoja Toivon, että maaliskuuhun mennessä komissio pystyy tekemään riittävät selkeytykset, täsmentämään näitä tietoja ja toimittamaan meille myös arvionsa ja ne syyt, miksi joissakin tapauksissa nämä tiedot näyttävät näin kovin erilaiselta. On aivan oleellista, että me puhumme tästä aiheesta ilman vuoropuhelua aiheesta. Nämä samat virheet jatkuvat sitten myös jatkossa. Eli tarvitsemme näitä tietoja, jotta tilanne parantuisi. Haluan kiittää myös puheenjohtajaa siitä, että hän halusi mennä tässä nyt näin yksityiskohtaiseen selvitykseen yksityiskohtien tasolle. Varmasti myös kollegoita aihe kiinnostaa, kun sitten maaliskuussa voimme käydä vieläkin täsmällisemmän, syvällisemmän keskustelun. Kiitos. Absolut, so weit so schlecht. Ihan totta. Eli jatkamme asiasta keskustelua maaliskuussa ja toivomme, että saamme silloin vastauksia tähän meille tärkeäseen kysymykseen. Ja me todellakaan emme aio luovuttaa, sillä tämä on meille tärkeää. Ja tässä on kyse myös siitä, toimiko, toimivatko sisämarkkinat julki sitten hankintojen kohdalla, jos niiden kohdalla sisämarkkinat eivät toimi, niin sitten mikään ei toimi. Sitten seuraava esityslistan kohta. Onkohan pääsihteeri jo tulossa sisällä? Muutoin minun pitää keskeyttää kokous, kunnes saamme pääsihteerin paikalle. Jatkamme esityslistan käsittelyä. Euroopan parlamentin vastuuvapaus. Toivotan tervetulleeksi varapuhemies Sassolin, joka vastaa talousarviosta. Tervetuloa myös pääsihteeri Klaus Vellelle ja sisälle tarkastele Robert Calvinille. Ja meillä on täällä rouva Cipiani tilintarkastustuomioistuimesta. Haluaisin kuitenkin ensiksi toivottaa tervetulleeksi vierailijaryhmämme Norsunluurannikolta ja Nigeristä. Näiden kahden afrikkalaisen maan parlamentin edustaja on täällä meillä. Tervetuloa Euroopan parlamenttiin. Toivottavasti voitte näin tutustua vastuuvapausmenettelyyn Euroopan parlamentissa. Ja sitten puheenvuoron saa rouva Cipriani. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Ah, not, no, okay. Head of the... No, en, siis Russon kabinetin päällikkö. Ja aluksi Pyydän anteeksi sitä, että hän on estynyt osallistumaan tämän päivän kuulemiseen, koska hänellä on terveysongelmia. Esittelen luvun 10 Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksesta. Tämä koskee hallinnollisia menoja, erityisesti Euroopan parlamenttia tänään. Tuomioistuimen arvio vuoden 2017 vuosikertomuksessa on myönteinen ja varojen käyttö hallintoon on sellainen, että siihen ei vaikuta. Siinä oli havaittavissa mitään huomattavia eh, virheasteita. Me olemme arvioin havainneet 0,5 eh, prosentin virheatason. Tämä arvio perustuu otokseen, jossa on 55 transaktiota, josta 11 liittyy Euroopan parlamenttiin. Huomasimme, että neljä näistä transaktioista oli sellaisia, että niihin vaikutti virhe, mikä kokonaisuudessaan sisälsi seitsemän erilaista virhettä. Näihin kuuluivat kvantifioitavan virhe, joka koskee korvauksia vierailijaryhmille, jotka eivät ole kelpoisia tällaisen korvauksen saamiseen. Nämä kuusi, joita ei voitu kvantifioida, olivat sellaisia, että oli heikkouksia hankintamenettelyissä ja että ei noudatettu vuotuisuuden periaatetta sekä se, että ei ollut riittäviä eksantevia valvontoja eikä tarkistuksia, jotka koskevat laskuja ja mm, kustannuksia. Tässä syystä me erityisesti suosittelemme parlamentille, että parannetaan suuntavivoja, jotka antavat valtuutuksen virkamiehille – silloin kun on kysymys siitä, miten valitaan toimia ja miten myönnetään sopimuksia hankintamittelyn yhteydessä, ajattelen koko varainhoitoasetuksen uudistusta. Me suosittelemme myöskin, että Euroopan parlamentti tarkistaa sääntöjä, jotka koskevat vierailuryhmien vastaanottoa ja vahvistaa selvit- menettelyillä tehdään selvitykset syntyneistä kustannuksista näiltä ryhmiltä ja että ne antavat myöskin asianmukaiset tositteet yhdessä korvausvaatimusten kanssa. Olen myös arvioinut, että yleisen suosituksen seurauksena, jotka tehtiin vuonna 2014, me havaitsimme seura- suosituksia, jotka liittyivät palkkoihin ja perhetukiin, jotka on pantu asianmukaisesti toimituksessa tapauksessa. Vuonna 2014 suositukset, jotka liittyvät siihen, että vahvistetaan tarkistukset, jotka liittyvät kustannuksiin, korvauksiin, jotka liittyvät mukaisiin julkisiin hankintoihin, joita Euroopan poliittiset puolueet ovat tehneet. Emme kyenneet vielä todella tarkastamaan sitä, minkälaista edistystä asiassa on saavutettu. Puheenjohtaja, esitteli, ja valiokunnan jäsenet, olemme käytettävissänne mahdollisia kysymyksiä varten tai lisäytyksiä varten – ja haluan kiittää teitä siitä, että kuuntelitte minua. Kiitos. Ja, besten dank. Kiitos paljon. Seuraavaksi puheenvuoro saa kollega Sassoli, mutta haluaisin myös talouspääosaston kollegoita kiittää. Ja 161 kysymystä meiltä tuli ja pääsihteeri sai niihin kaikkiin annettua vastauksen. Nyt varapuhemies Sassoli. Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. Me puhumme vuoden 2017 budjetista ja vastuuvapaudesta. Puhun hyvin omaisesti teemoittain ja luonnollisesti pyrin toimittamaan teille mahdollisimman paljon tietoja. Kyse on vuoden 2017 talousarviosta, 99 prosenttia maksusitoumuksista 171 miljardia on käytetty ja yksi prosentti määrärahoista on jouduttu peruuttamaan. Tämä osoittaa, miten hyvää työtä on tehty budjettiesityksessä ja kuinka hyvälle tasolle on päästy budjetin toteutuksessa Euroopan parlamentissa. Tämä tulos oli mahdollinen sen takia, että on loppuvuodesta tehty myös neljän 10 eh, miljardin euron eh, siirto CAD-rakennuksen rahoittamiseksi Luxemburgissa ja tähän saatiin lupa budjettivaliokunnalta ja näin voimme säästää 8,3 miljardia euroa korkokuluina. Tämä on mielestäni hyvin myönteistä kehitystä. No sitten turvallisuuskysymykset. Rakennuksissa on tehty turvallisuusparannuksia vuoden 2017 jälkeen olemme yhdessä kansallisten viranomaisten kanssa onnistuneet luomaan turvallisuusalueet, erityisesti Brysselissä. Ryvirtskatu on muutettu kävelykaduksi ja tämä on vaikuttanut huomattavalla tavalla riskitason alentamiseen. Sitten on vahvistettu parlamentin rakennusten sisäänkäyntejä – on tehty töitä Spinellirakennuksen sisäänkäynnin suhteen esimerkiksi. Ja sitten turvallisuuspalveluja on sisäistetty talon sisälle. Esimerkiksi auton kuljettajat toimivat nyt talon sisäisenä palveluna. Tällä on vaikutusta luonnollisesti riskitasoon ja voimme myös tarjota asianmukaiset työskentelyolosuhteet henkilökunnalle. 116 henkilöä on julkisella tarjouskilpailulla tällä tavalla palkattu. No sitten Luxemburgin työt etenevät, mitä erityisiä ongelmia tällä hetkellä ei ole. Olemme saaneet tietoa siitä, että 432 eh, miljoonaa on siis budjettivaliokunta myöntänyt ja myös aikataulussa on pysytty. Ja Strasbourgissa on Havel-rakennuksessa tarkoitus saada lisätiloja käyttöön ja näin voimme saada lisää toimistotilaa jäsenille. Tämä on tärkeää, jotta voimme parantaa Strasbourgin työskentelyolosuhteita. Siellä jäsenten ja avustajien täytyy jakaa hyvin pienet työskentelyt tilat ja tämä vaikuttaa kielteisellä tavalla äh, yksityisyyteen ja työskentelymahdollisuuksiin. Ja Brysselissä, aivan niin kuin äh, Strasbourgissakin, Mertensrakennuksessa on uusia mahdollisuuksia, äh, kun ajatellaan toimistotiloja. Ja on asianmukaista, että saamme lisää tilaa, koska viime vuosina henkilökuntaa on entistä enemmän, avustajia on enemmän, harjoittelijoita on enemmän ja heille täytyy tarjota asianmukaiset työskentelymahdollisuudet. No sitten hybridi, tietokoneet uusien ratkaisujen testaamiseksi on käynnistetty pilottihankkeita hybridikoneiden käyttöönottamiseksi ITEC-osastossa ja tämä on ollut onnistunut kokeilu. Kyse on uudesta mobiliteettikäsitteestä. Näin voimme pitää ikään kuin toimiston aina mukanamme. No sitten toimistojen kalusteet. Toinen pilottihanke liittyy uusiin työskentelytiloihin toimistoissamme, jäsenten toimistoissa. Olette jo nähneet tietyissä kokoustiloissa näitä uusia kalusteita. Ne ovat hyvin onnistunut ratkaisu siellä, missä ne on jo otettu käyttöön. Ja näissä pienissä saleissa siis äh, esimerkiksi jäsenten vieraat voivat pienemmässä kokoonpanossa kokoontua. Siellä on erinomaisia mahdollisuuksia jäsenten toimia vieraittensa vastaanottamiseksi. Ja niin kuin tiedätte, Vanhoja kalusteita on myös korvattu tehokkaammilla, uusilla, monikäyttöisemmillä ratkaisuilla. Sen sijaan, että ostettaisiin uusia äh, kalusteita, on päädytty leasing-ratkaisuun. Näin kustannukset äh, pysyvät hallinnassa ja myös huoltokustannukset äh, ovat käytännössä neutraalit budjetin näkökulmasta. No sitten avoimuuskysymykset. Yleinen kulukorvaus on kysymys, joka on pitkään meitä pohdituttanut. Meillä on työryhmäkin asiantiimoilta ja olen nähnyt kyselyn. Siinäkin oli mukana näitä kysymyksiä, jotka liittyvät yleiseen kulukorvaukseen. Minähän olin yhteispuheenjohtajatyöryhmässä, joka käsitteli nimenomaisesti yleisen kulukorvauksen sääntöjen päivittämistä. Meillä on vuoden 2017 budjettipäätöslauselma, ja siinä on yksi vaatimus, joka aivan erityisesti liittyy erityiseen erilliseen tiliin, kirjanpitoon ja siihen, että palautettaisiin ne varat, joita ei käytetä. Olen tehnyt ehdotuksen, joka sisältää tällaisen sekajärjestelmän niin, että osa korvauksesta on kiinteämääräistä ja osa taas perustuu todellisiin kustannuksiin. Minä hävisin tämän taistelun, niin kuin kaikki tämän tietävät, ja erosin myös tämän työryhmän äh, puheenjohtajan tehtävästä. Ja luonnollisesti kollega, joka on minut sitten korvannut tässä tehtävässä, ja on jatkanut työtä, mutta hänellä on toisen tyyppinen kanta kysymykseen kuin minulla. Voittanut kanta oli enemmistön tukema kanta varapuhemiesten keskuudessa ja poliittiset ryhmät ovat asiasta keskustelleet. Minä olen sitä mieltä, että jos haluamme tälle päätöslauselmalle jonkinlaista jatkoa, niin sitten tämä kiinteämääräinen järjestelmä tulisi hylätä. Tämä kanta ei kuitenkaan saanut enemmistön tukea ja tästä syystä minä erosin työryhmän puheenjohtajan, yhteispuheenjohtajan tehtävästä. No sitten eläkerahasto. Kymmenen vuotta sitten kutakuinkin tehtiin päätös ja silloin todettiin, että parlamentti on ottanut vastuun täydentää eläkerahastoa maksuilla silloin, kun se on aiheellista. Meillä on tilanne kuitenkin sellainen, että noin vuonna 2024 tämä rahasto sitten tyhjenee, kun maksuja ei tule sisään. Ja tarvitaan parlamentin varoja, jotta voidaan äh, kantaa kaikki ne kustannukset, jotka on sitouduttu kantamaan. Äh, puhemiehistö on perehtynyt mahdollisiin ratkaisuvaihtoehtoihin. Äh, mahdollisesti asia tulee myös tuomioistuimen käsittelyyn. Me olemme kartoittaneet ratkaisumahdollisuuksia, jotta parlamentin maksuosuus olisi mahdollisimman pieni. No sitten avustajien tilanne. Tässäkin olemme pyrkineet pragmaattiseen ratkaisuun, jotta mutta avustajakysymys voitaisiin ratkaista tyydyttävällä tavalla kahdella peräkkäisellä kaudella. Ei ole onnistuttu saamaan mm, esimerkiksi kymmentä työskentelyvuotta peräkkäin näillä kahdella kaudella, jotta sitten saisi eläkemaksu oikeuden. Meidän tulee arvioida tilannetta, jotta pääsemme myönteiseen ratkaisuun tässä ongelmassa. No sitten harjoittelijoihin sovellettavat säännöt. Yleissääntönä tulisi olla se, että harjoittelijat, äh, harjoittelijoille korvataan aina heidän tekemästään työstä. Äh, totta kai tietyt määräajat on oltava äh, tällaiselle harjoittelulle ja sen uusinnalle. Harjoittelijasopimuksen tulisi olla tällainen äh, tavallaan epätyypillinen sopimus. Sitä ei voida verrata avustajan sopimukseen. Kiitos. Kiitos paljon. Seuraavaksi pääsihteeri. Olkaa hyvä. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Asiasta vastaava varapuhemies hyvin kattavasti jo esitteli asian, joten en nyt tästä toista tätä. Ehkä vain yksi huomio vielä. Vuonna 2017 myös poistettiin paljon virkoja. Vuonna 2017 poistettiin 136 virkaa. 60 niistä suunnittelujen virkojen poistamisen e, puitteissa ja 76 poliittisten ryhmien muutosten takia, eli tämä on vaikuttanut työhömme. Ja kiitos vielä tilintarkastustuomioistuimen kommenteista. 0,5 prosenttia on virheasteemme, ja näin se ei siis ole mitenkään olennainen. Kiitos paljon. Vuosi 2017 oli vuosi, jolloin tehtiin virkojen poistamisia, ja tämä herrasmiessopimus äh, päättyi viime vuonna. Nyt annan vielä sisäisellä tarkastajalle puheenvuoron, jotta hän voi esitellä kertomuksensa. Eh, Madam Chair. Puheenjohtaja, arvoisat valiokunnan jäsenet, aluksi haluaisin kiittää teitä äh, puheenjohtaja siitä, että saan esille tämän vuosisuisen kertomuksen vuodelle 2017. Varainhoitoasetus edellyttää, että sisäinen tarkastuksen toimiala tekee, antaa instituutiolle vuosikertomuksessa sisältää määrän ja tiedot niistä, minkä tyyppisiä tarkastuksia on sovittu ja suosituksia ja niistä toimista, mitä yhtenäinen suositusten osalta. Tässä ovat nyt tulokset tässä toiminnasta vuodelta 2017 kohdassa kaksi. Laitetaan tavoitteet, jotka on tällä sisäisen tarkastuksen toimialalla, mihin, minkä laajuisen toiminta on myöskin nämä standardit, jotka sillä miten se on organisoitu. Se muistuttaa siitä, että sisäisen tarkastuksen riippumattomuus ja siinä kun hän tekee tarkastuksia on sellainen, että se taataan EUn lainsäädännössä ja se on määritelty sisäisen tarkastuksen peruskirjassa, missä määritellään mahdollisuudet ja, tai puutteet. Sisäinen tarkastus tarjoaa hallinnolle suosituksia ehdotettuina toimina, jatkuvan vuoropuhelun ja rakentavan kuulemisen kanssa, tarkastusosaston kanssa. Se pyrkii pääsemään sopimukseen hallinnon kanssa siitä, mikä on tällaisten toimien sisältö ja ajoitus. Kohdassa kolme mainitaan työt, jotka on tehty vuonna 2017 ja sellistaa, että sisäinen tarkastus tekee jokaisen vuotuisen työohjelman osalta ne johtopäätökset, jotka liittyvät systeemisiin riskien arvioihin, joita on tässä koskettava koko organisaatio. Tässä pyritään myöskin katsomaan se, että allokoidaan resurssit niillä alueilla, joissa riski on suurempi, jotka vaativat erityistä huomiota. Nyt nämä lyhyesti kuvaili vuonna 2017 tehtävät. Viestinnän pääosaston, sen osaston organisaatio, joka tämä kutsuja toimittajille, oli osa tätä monivuotista tarkistusstrategiaa, joka koskee viestinnän sektoria. Nämä kutsut täysistuntoihin, erityistapahtumiin Brysselissä Strasbourgissa pyrkivät edistämään tieton levittämistä parlamentin toiminnasta tiedotusvälineissä. The audit objectives. Tarkastuksena oli tarkistaa, että prosessissa noudatetaan säännöspuitteita, kun annetaan tällaisia kutsuja ja arvioidaan, miten tehokkaasti tämä prosessi on tunnustaen sen, että Vestinen pääosasto on sitoutunut hänen tavoitteiden saavuttamiseen, sisäinen tarkastus myös katsoi, että on tarvetta vahvistaa sitä, miten hallinnoidaan paremmin tätä toiminta neljä alueella. Ensinnäkin siellä vahvistetaan sitä, että voidaan taata se, että korvaukset toimittajille vastaavat todellisia kustannuksia, joita on syntynyt. Sitten katsotaan järjestelmällisiin poikkeamiin säännöistä, jotka koskevat kutsuja. Kolmanneksi parantamalla tehokkuutta ja vaikuttavuutta, joka on siinä, miten pankki miten maksut tehdään nimenomaan pankkisiirtoon, että nämä ovat mahdollisia. Ja sitten myöskin säännöt, jonka on kutsuntoimittaja, jonka, jonka pyritään levittämään laajemmin tietoa, ja arvioidaan teho, taloudellisuus, tehokkuus ja vaikuttavuus, joka on tässä kutsuntaprosessissa. Jotta näihin se voidaan tarttua, sisäinen tarkastus kats, teki 11 kohdan toimintasuunnitelman viestinnän pääosan kanssa ja seitsemän toimintaa koskevat sellaisia alueita, joissa on maltillinen riski ja neljä toimintaa sellaisia alueita, joilla on huomattava riski. Osana että puolivärin strategiaan siellä pyritään arvioimaan kaikki tärkeimmät prosessit ja osastot, joita koskettavat kustannukset liittyvät henkilöstöön. Sisäinen tarkastus teki kaksi ensimmäistä tarkastusta, jotka liittyvät ö, yksilöllisiä oikeuksia koskevia toimia, jotka koskevat nimenomaan virkamiehiä ja myöskin muita virkamiehiä. Tämä koskee nimenomaan äh, ulkoma- matkakorvauksia, ulkomaankorvauksia ja päivärahoja. Tässä katsottiin, että miten näissä noudatetaan sääntöjä ja se, miten tehokkaasti hallinnoidaan ja valvonnaan näitä asioita, miten nämä järjestelmät ovat siis järjestelmät tunnustaa myönteisesti, että on tiettyjä toimenpiteitä, joihin henkilöasioiden pääosasto on ryhtynyt virtaviivastaakseen päätöksentekoprosessia. Se myös totesi, että on mahdollisuutta myöskin tarttua asioihin seuraavilla alueilla. Se, että parannetaan valvontaympäristöä ja menetelmää, jolla varmuutta tehdään mukaan huomattavia eh, IT-kysymyksiä, kysymyksiä pitäisi ratkaista, jotka liittyvät nimenomaan henkilöstöhallintojärjestelmiin. Toiseksi erityisiä hallinnon ja valvonnan menettelyjä, jotka koskevat oikeuksia ulkomaan korvauksiin ja päivärahoihin mukaan tarpeen sille, että on dokumentoitu toimintaperiaate ja puututaan siihen, että on puutteita tositteissa. Erityismenettelyt kolmanneksi koskevat vuotuisia, vuotuista kertakorvausta matkakustannuksia, jossa myöskin havaittiin tiettyjä mahdollisia virheitä. Näiden osalta sisäinen tarkastus sopi 20 kohdan tunnistamisesta henkilöasian pääosastossa, jossa 12 aluetta on sellaisia, joissa on huomattava riski ja 8 sellaista, joissa on maltillinen riski. Tavoitteet, jotka liittyvät sitten tarkistukseen liittyvät sopimuskilpailuttamiseen ja sopimusten toventamiseen ulkoisessa käännöksissä, oli kahdenlaisia. Toki se, että miten nämä hankintamenettelyt vastaavat sääntöjä ja terveitä talon rahoitushallinnon periaatteita ja toiseksi katsoa, miten puidesopimusten toteuttaminen on valvottavassa, että siihen koskevat asianmukaiset valvontajat, ja että se mahdollistaa tekninen laatu käännöksessä niin, että tällä tavalla vastataan parlamentin tarpeita. Tässä vahvistettiin, että käännöksen pääosasto varmistaa, että se noudattaa menettelyissään olemassa olevia sääntöjä ja sopimuksia koskevia määräyksiä. Todettiin kuitenkin, että oli tiettyjä asioita, joissa oli syytä tarttua. Toimenpiteillä vahvistetaan tämän sen sopimus kilpailuttamisen menettelyn niin, että ajoissa pyydetään lisätietoa ja arviointia myöskin parantaa. Toiseksi vahvistetaan kriteeriä, joilla myönnetään sopimuksia, mitä tulee nimenomaan laatuun näissä tulevissa hankintamenettelyissä. Toiseksi tuolla rohkaistaan ulkoisia yrityksiä parantamaan käännösten laatua mukaan luettuna se, että tapahtuu jälkikäteistä vertailua. Ja, ja neljänneksi, että luotettavuus siinä, miten lasketaan todelliset täydet kustannukset ulkoisista käännöksistä, tätä menettelyä vahvistetaan. Näin osalta tehtiin kuuden kohdan toimintasuunnitelma käännösten pääosaston kanssa. Kaksi näistä koski huomattavaa riskiä ja neljä maltillista riskiä. Tätä sisäisten tieteellisen osalta tärkeistä oli Sorry. Under... sisäisen äh, todistuksen tietoajärjestelmän osalta tärkeää oli katsoa hajautettua informaatiotekniikkaa ja siihen liittyvää toimintaa. Tärkeintä tavoite olivat ensinnäkin se, että annan varmuus siitä, että hajautettu IT-järjestelmä toimii tehokkaasti ja vaikuttavasti suunnittelussa, toteuttamisessa e, ja siinä, miten ylläpidetään ja tuetaan ICT-ratkaisuja. Tämä, tähän otettiin otoksia eri pääosastoista ja katsottiin, miten pitkälle ovat kehittyneet. Samaan aikaan katsottiin, mikä on ITEC-pääosaston rooli suhteessa niihin osastoihin, joilla on hajautettuja IT-toimia. Tässä todettiin kaiken kaikkiaan, että hajautetut IT-toiminnat, jotka on hajautettu toi, toi, asiakaspääosastolle, on auttanut siihen, että reagoidaan paremmin toiminnan vaatimuksiin. Ja se myös, tässä myös todettiin, että hajautetut yksiköt ovat astettain saamassa oman toiminnansa kypsemmäksi käyttäen asianmukaisia standardeja ja parhaita käytäntöjä, joilla parannetaan ratkaisujen aikaansaamista ja annetaan tehokasta tukea ja myöskin tehokasta palvelun ylläpitoa, jotta voidaan saavuttaa täysi hyöty hajauttamisesta. Tarkistuksessa myöskin todettiin, että on syytä tarttua seuraavien kysymykseen. ensinnäkin vahvistaa sitä, miten seurataan budjettia, joka on osoitettu ICT-aloitteisiin, samoin kun sitä koordinoidaan IT-ohjelman puitteissa. Lisätään toiseksi varmuutta sille, että ICT-aloitteet otetaan aikataulun mukaisesti, asianmukaisessa laajuudessa ja vastaavat vaadittua laatua ja myöskin pysyvät budjetissa. Kolmanneksi parantaa hautettujen yksiköjen valvontaa ja sitä, miten ne käyttävät uusia ohjelmistoja ja niin, että myöskin katsotaan myöskin ongelmien hallinnan prosessien Ja neljänneksi eteletään asteittain sopimukset, jotka koskevat aikaa ja toimenpiteitä siihen saadaan enemmänkin sopimukset perustuvat toisenlaisille periaatteille. Näiden kysymysten osalta on tehty toimintasuunnitelma, josta käydään keskustelua kaikkien perustajien kanssa, joita koskettavat tänä on lähestymässä loppuun. Vuoden 2017 sisäinen tosiaankin kaksi kuulemistoimenpidettä. Ammatillisten osalta nämä ovat luonteeltaan neuvoantavia ne tehdään asiakaspääosaston toiveesta ja ne perustuvat toivottuun yhdessä sovittuun laajuuteen. Yksi niistä koski viestintäpääosannon esitys sitä, että se muuttaisi budjettien rakennettaan toimintaosalta, joka on laittu hyvin suuren osan budjettitoimijoista, vain osasta, osalla olisi selkeä yhteys viestinnän toimenpiteisiin tavoitteena. Tässä päivityksessä oli saada rakenne vastaamaan taustalla olevaa toiminnallista todellisuutta. Tuloksena oli se, että sisäinen tarkastus tukee viestinnän pääosaston ehdotusta uudistusta, jotta voidaan tukea pääosastoa tämän toimenpanemisessa, Tehti, esitettiin neljä suositusta sisäintarkastusalta siinä, miten se esitellään, se, että tehdään tällainen tiedottamissuunnitelma joka vuosi, määritellään tekniset kustannukset ja myöskin täysin raportointi täysistä kustannuksista. Toinen kuulemintapa koski tutkimusyksikön toimintaa, joka liittyy myöskin kirjaston käyttöön käyttöön liittyvä kustannuksia. Tässä että miten kirjasto toimii silloin, kun on kysymys tilauksista koskeva parlamentin työtä ja se, että voidaan tukea kirjastoa siinä, että se voi parantaa edelleen toimintaa sisäinen tarkastus teki kuusi suositusta. Nämä sisältävät erityisiä määritelmiä, jotka liittyvät siihen, miten tänään hankintoja ja peruutuksia kirjaston säännöissä, vahvistetaan palautetta loppukäyttäjiltä, lisätään myös analyysiä käyttötilastoista, luokitellaan käyttäjiä tuotteita katsotaan tehtäviä palveluita, jotka voitaisiin korvata joitakin pitkän tähtäyksen tilauksia. Tältä pohjalta sisäinen tarkistus arvio kaikkien avoimet toimet kaikista aiemmista tarkistusraporteista, joiden osalta sovittu määräaika on päättynyt. Tällaisia tapahtuu kaksi tällaista seurantatarkistusta joka vuosi. Tänä vuonna 2007 kaksi tarkistusta koskivat 71 avoimen toiminnan äh, tarkistamisen, joka sisäinen tarkistus sai jos tarkistus päätöksen neljä Viiden muun toimen osalta pystyttiin vähentämään äh, riskejä huomattavasti. Kuudessa tapauksessa riski lisääntyi maltillista huomattavaan. Avointen toimien määrä koskevat huomattavaa riskiä niiden määrä putosi 26-11. Ja tämä suuntaus on se, että kaiken kaikkiaan riskin profiili, mitä tulee avoimiin toimiin, vähenee. Ei ole avoimia toimia korkeammassa riskikategoriassa, joka on kriittinen. Vuonna 2017 tarkastustoimissa myöskin oli mukana ensimmäinen osa rakennusten ylläpito, korjaaminen ja, ja uudistaminen, mikä jatkui vuonna 2018. Raportti hyväksyttiin 12. lokakuuta 2018 ja siitä tullaan raportoimaan osana vuoden 2018 toimintoja. Vuosiraportissa myöskin kuvataan sisäisen tarkistuksen toimeenpano, mitä sen oman laadun valvonta ja parantamisohjelmaansa, ammatilliset standardit, jokaisen sisäisen tarkastuspalvelun osalta merkitsee sitä, että niiden toiminnan osalta myöskin riippumaton ulkopuolinen arvioija tekee arvion viiden vuoden välein. Vuonna 2016 todettiin, että sisäinen resurssi toimii korkeimmalla tasolla kaikkien ammatillisen standardien perusteella vuonna 2017 keskityttiin parantamaan edelleen toimintaa. saada kuvaa, mikä on tarkastuspaneelin rooli, mitä tulee nimenomaan riski- ja valvontaprosessien hallintaan. Ja siinä kuvataan, miten paneelin rakenne ja toiminta vastaavat parhaita käytänteitä, jotka liittyvät yhtiön yhteisen hallintaan. Kohdassa viisi siis on johtopäätökset, ja siinä selitetään vuoden 2017 toimet, miten ne keskittyvät siihen, että annettiin vakuudet siitä, että otetaan terveen rahoitushallinnan periaatteita ja erityisesti tehokkuuden osalta myöskin tulee hallintaan, riskienhallintaan ja valvontaprosesseihin, jotka koskevat hyvin laaja joukkoa toiminnallisia alueita. Ja lopuksi säädön tarkastaja vahvistaa, että sen riippumuuteen ei vaikutettu millään tavoin vuonna 2017. Ja lopuksi haluaisin kiittää tarkastuspaneelin jäseniä ja pääsihteeriä tuesta ja neuvosta vuonna 2017 ja haluaisin ilmaista myöskin kiitokseni erinomaisesta yhteistyöstä, jota tarkastus on saanut kaikilta osastoilta, jotka ovat autorisoivia tahoja. Kiitos. Ja, herzlichen Dank. Kiitos paljon. Esittelijä kollega Schmidt saa puheenvuoron. Kiitos paljon. Tässä kuultiin paljon kehuja pääsihteerille, joten minä nyt hieman äh, haluaisin päinvastaisen roolin ottaa, mutta se on melko vaikeaa. Olen tavannut monien, kaikkien pääosastojen äh, edustajia, siellä halusin muodostaa oman kuvan ja haluaisin nyt kertoa, että jokainen oli valmis tapaamaan minut ja vastaamaan kriittisiin ja ehkä joskus myös typeriin kysymyksiin, niin olin melkein kaikissa pääosastoissa, siis eihän niissä kaikessa pysty, pystyimme käymään hyvin avointa keskustelua. Eli keskustelemme siitä, miten asiat toimivat, miten ne voisivat toimiva, toimia. Joten ehdotuksia, ehdotuksia siis kuunneltiin. Pystyn myös käymään kaikessa rakennuksissa, kellareista korkeimpiin kerroksiin asti. Pystyn nämä tarkastamaan Joten kyllä minun mielestäni ei mikään jäänyt piiloon, kyllä siksi voidaan puhua läpinäkyvästä työstä. Joten haluaisin kehua todellakin kaikkia henkilökunnan edustajia. Totta kai törmäsin myös asioihin, jotka eivät olleet aivan kunnossa Yksi asia, mikä hieman huolettaa, on tämä turvallisuus. On hienoa, että rakennuksista on nyt tehty turvallisempia, mutta minulle yksittäisenä meppinä, ja kun olen nyt myös kuunnellut kollegoiden ja avustajien muiden mielipiteitä, niin mielestäni ei ole minkäänlaista tiukkaa turvallisuusstrategiaa, jonka huomatta, huoma, huomata, vaikka olemme nyt meillä on tämä keltainen hälytystaso, niin kyllä esimerkiksi parkihallin pystyy ajamaan näyttämättä kulkulupaa. ja myös tavaran toimitus sisäänkäyntiin, käynnit pitää tarkistaa. Ja minua kyllä hieman myös huolettaa nämä vierailija-alueet Strasbourgissa. Siellä on valtavia vierailijaryhmiä. Totta kai nämä ovat akkreditoituja ja niin edelleen, mutta kyllä minä hieman mietin, onko tämä nyt hieman outoa. Minua lisäksi kiinnostaisi tämä ajo, nämä kuski, nämä kuskipalvelu ja sitten sähkö- ja hybridiautojen käyttö ja omien kuskien palkaaminen Tästä on esitetty kys- kysymyksiä esimerkiksi siitä, miksi suuri osa tästä henkilökunnasta tulee Itävallan itäpuolelta. No kyllä ilmeisesti tämä tilanne on parantunut ja turvallisuusaspektitkin tarkastetaan paremmin. Joten ei tästäkään ole mitään kielteistä sanottavaa kyllä. Yksi kysymys kuuluu, no, kun tulin viisi vuotta sitten tänne parlamenttiin, olin niin hieman yllättynyt siitä, että täällähän on myös täällä parlamentin rakennuksessa kuntosali ja ruokakauppa, no ruokakauppaa e, ei ole enää. Onko, onko suunnitteilla, että ruokakauppa avataisiin täällä uudelleen. Kyllähän nämä ovat sellaisia asioita, jotka, jo, jotka pitäisi ottaa huomioon, kun ajatellaan myös turvallisuuskysymyksiä. Onko, olisiko tämä siis tarpeellista vai ei? No sitten tieto- ja viestintäteknologia, se on ollut valtava ongelma, kuten min, monet kollegat, minäkin käytän Applen laitteita ja siinä kohtaa kyllä tormaa, törmää nopeasti rajoihin. Minä en pysty iBookillani lukemaan sähköposteja. Se oli jossain vaiheessa mahdollista, mutta enää ei sitten tarvitse tällaisen tokenin. Ja kyllähän minä tietysti tiedän, että tieto- ja viestintäteknologian asiantuntijat ovat, aivan erity, erityisiä, erityinen ihmistyyppinsä, mutta kyllä heidänkin pitäisi olla asiakaspalvelijoita. Toivoisin vain, että mm, tätäkin henkilökuntaa hieman koulutettaisiin, sillä aina ensiksi kuulen, että ei tämä, ei tämä ole mahdollista, ei tätä saa tehdä. Kyllä nyt asiat toimivat jo paremmin, mutta mm, tieto- ja viestintäteknologian kohdalla hybridi tietokoneiden ja muiden lisäksi voitaisiin kyllä sanoa, että parantamisen varaa on myös kun nyt pidetään mielessä vaalit, jotka saattavat muuttaa asioita. Yksi asia vielä tuli mieleeni tuossa, kun kuuntelin teidän alustuksia, niin teidän olosutuksianne. No, tietysti 160, 161 kysymyksen vastaaminen ei tietysti ole mikään helppo homma, mutta minulle tuli vielä muutama pieni asia mieleen, nimittäin nämä yhteystoimistot – niiden tehtävähän on, jos esimerkiksi minä olen esittelijä, niin minun puolestani nämä yhteistoimistot voivat kutsua sidosryhmiä ja näin tukea minua poliittisessa toimissani, toimissani, toiminnassani. En tiedä, onko muissa jäsenvaltioissa tällaista haluaisin vain kysyä, että onko näiden yhteistoimiston kohdalla valvontaa, onko tiettyä selkeää tehtävänkuvaa, onko tämä nyt vain minun virheeni, että en ole pyytänyt tällaista vai miten te viestintä meppien, pitäisikö meppien siis itse pyytää yhteistoimistoja toimivaan vai miten ja meillähän on myös yhdistyneessä kuningaskunnassa tällainen yhteystoimisto. Ajetaanko tämä yhteystoimisto sulkea vai nyt onko, tämä, onko siirtymäkausi tulossa? Ja sitten lopuksi vielä joitakin kiinteistöjähän ostetaan, joitakin vuokrataan. Kummallakin tavalla on omat etunsa esimerkiksi ylläpidon ja kustannusten kohdalla. E, miten nämä, e, e, tarkistetaan nämä eri vaihtoehdot kiinteistö, kiinteistöjen valitseminen siis, onko siihen olemassa joku strategia, katsotaanko aina tapauskohtaisesti. Ja sitten vielä te puhuitte tästä eläkerahastosta, Minäkin olen käynyt kirjeenvaihtoa mm, puheenjohtajan kanssa. Haluaisin tietää, onko tähän ongelmaan joku ratkaisu. No nyt olisi minulla muuten kysymyksiä, mutta puheenjohtaja tuossa näyttää kelloa. Kiitos. Seuraavaksi pääsihteeri. Ähm, Kiitos puheenjohtaja. Aluksi kysymyksiin, jotka liittyvät turvallisuuteen. Te puhuitte käyn vierailijaryhmistä, jotka vapaasti voivat liikkua rakennuksissa. Me pyrimme uusissa rakennuksissa, tiloissa toimimaan niin, että nämä, voidaan, nämä tilat erostaa, erottaa muusta rakennuksesta. Esimerkiksi parlamentaarium on erotettu. Sieltä ei pääse muuhun rakennukseen. Euroopan historian talo on myös erotettu. Sieltäkään ei pääse tähän muuhun rakennuksen ja uudet atriumin tilat, joita käytetään tällä hetkellä vielä linja-autovierailijoihin. Ne tullaan sittumaan myöskin niin, että niissä on tilat eri, esi, esityksiä varten, esitelmiä varten, ne myöskin ovat sitten erotettuja muusta rakennuksesta. Ja entinen asema, Station Europe, on myöskin erotettu. Kokonaisuudesta entinen Infopoint, joka tullaan uudistamaan seuraavien kahden vuoden aikana, on erotettu kokonaisrakennuksesta. Haluaisin sanoa, että askel askeleelta me asetumme sellaiseen tilanteeseen, että meillä on tällainen erillinen kiertokulku vierailijoita varten. Voimme järjestää se niin, että tämä vierailu ei enää tapahdu varsinaisessa päärakennuksessa, koska kaikki nämä virailijatilat ovat sellaisia, että niihin mennään ulkopuolelta, mutta niistä ei ole pääsyä koko kokonaisrakennukseen. Viime kädessä on sitten poliittinen ratkaisu, joka tehdään puhemiehistössä, että meillä on nyt tällaisia tiloja, esimerkiksi parlamentarun 280 000 vierailijaa, tai Euroopan historian 150 000 vierailijaa, tai Station Europe 60 000 vierailijaa, ja sitten tämä uusi vierailijakeskus Atriumissa, joka tapahtuu PHSn uudistamisen yhteydessä, mikä tekee sen, että käynti itse päärakennuksessa ei ole enää välttämättä. Tämä olisi muutos kuitenkin kulttuurissa, siksi siihen tarvitaan poliittista päätöstä, mutta infrastruktuuriedellytykset sille, että ylipäätään tällainen päätös voidaan tehdä, ne on jo toteutettu ja nämä mahdollisuudet meillä siis on. Se merkitsee sitä, että olemme lähellä sellaista tilannetta, jossa voimme sanoa, virrat tapahtuvat päärakennuksen ulkopuolella, ja sillä on tätä vastaava vaikutus turvallisuustilanteeseen, mutta viime kädessä tämä edellyttää poliittista ratkaisua puhimiehistöltä. Toiseksi, turvallisuus rakennuksissa. Viimeisten kymmenen vuoden aikana olemme kulkeneet todella pitkän tien. Aluksi käytiin keskustelua, jossa turvallisuus ei ollut mitenkään tervetullut aihe. Halu, sanoisin, sanoimme, että halusimme olla avoin kulttuuri, mikä on ihan oikein, mutta olemme joutuneet oppimaan. Pankkimme ryöstettiin, 200 kurdia valtasi taloon. Sitten oli myöskin terrori-isku isku meidän metroasemallamme jota meidän me, työntekijämme käyttämään onneksi kello yhdeksän jälkeen. Mehän oltamme jo 8.30, joten vain yksi avustaja oli sellainen, joka välittömästi joutui tämän kanssa tekemisiin, tämän iskun, mutta tästä tilanteesta olemme joutuneet oppimaan. Ja kaikki mahdollisuudet parantaa turvallisuutta, niitä on johdonmukaisesti käytetty. Kuitenkin on avoimia kysymyksiä, esimerkiksi se, että todella sen käyttöön nykyaikainen äh, tällainen henkilöstökortti, joka on sellainen, että se todellakaan ei voida väärentää. Se on asia, joka vielä täytyy toteuttaa. On myöskin vilkasta keskustelua siitä, pitäisikö tiettyjä osia rakennuksesta tehdä sellaisiksi, että niihin voidaan päästä, ja sitten muut olisivat sellaisia osioihin ei ole pääsyä. On ollut tapauksia, joissa on ollut henkilöitä, jotka ovat tunkeutuneet edustajien toimistoon ilman, että he ovat olleet sinne kutsuttuja tai tervetulleita. Joitakin vuosia sitten puhuttiin tällaisesta vyöhykkeistä, siis tällaisesta turvallisuusvyöhykkeistä, niin toteuttamisesta, mutta sekin on ratkaisu, joka on poliittinen ja joka puhemiehistön pitäisi tehdä. Kiitokset myönteisistä arvioista, jotka koskivat kuljettajapalvelua. Vastauksissa on myöskin nähtävissä vasta mikä on maantieteellinen jakauma, se on nähdään, mitkä maat ovat erityisen voimakkaasti edustettuina. Kokonaisuudessaan palaute, jota saamme päätöksestä myönteistä edustajilta, ja viimeisessä puhemiesten kokouksessa meillä oli kattava arvio asiasta, ja puhemiestä sanoi, että kokonaisuudessaan tämä päätös, joka oli kiisteltykin, siitä keskusteltiin jopa täysistunnossa, että se kuitenkin oli oikea ratkaisu. Kaikki nämä työntekijät ovat käyneet turvatarkastuksen lävitse. Me tiedämme, kuka täällä työskentelee. Ennen sitä ei voitu sanoa, koska henkilöt saattavat vaihtua päivästä toiseen, tulivat rakennuksien sisälle, ja tätä kautta ei ollut turvallisuutta meille rakennuksissa. Mainitsitte myös näistä palvelutiloista, ja, ja että mikä teidän kantanne on näiden osalta ollut on suuri etu, jos haluaa tehdä pienempiä ostoksia eikä, ja ei ole aikaa paljon – Meillä on kuntokeskus, josta täytyy nyt maksaa. Jokainen maksaa siellä oman käyttömaksunsa, mutta siinäkin voi aikaa säästää ja tietysti se on hyväksi terveydelle. Henkilökohtaisesti uskon, että on järkevää, että on tällaisiakin tiloja, mahdollisuuksia tarjolla edustajille ja työntekijöille. Mitä tulee sitten tähän informaatio- ja kommunikaatioteknologiaan. Meillä puhumme toisaalta avoimuudesta ja sitten taas turvallisuudesta on vähän kaksi puolta. Ja, ja tilanne aina vaihtelee hiukan sen mukaan, mitä kriteeriä kulloinkin pitää tärkeämpänä. Tähän asti me olemme pitäneet erityisen tärkeänä turvallisuutta, siksi meillä ei ole mitään suurempia ongelmia, mutta se tietysti vaikuttaa sitten toiseen puoleen – jossa varmasti on parantamisen varaa. Mitä tulee sitten näihin sidosryhmäkonferenssiin, meillä oli projekti viime vaalikaudella oli kysymys siitä, että esittelijät eivät omassa maassaan, vaan muissa jäsenvaltioissa kävisivät vuoropuhelua sidosryhmien kanssa, eli asioissa kiinnostuneen tahojen kanssa. Tämä osoittautui hyväksi johtanut siihen, ettei keskustelua käydä pelkästään Brysselissä ja Strasbourgissa, vaan myös jäsenvaltioissa – ja tästä syystä matkakustannukset tällaisista tapahtumista voidaan kattaa meidän budjetistamme. Niitä eivät enää joudu edustajat itse kustantamaan. Ja mm, tästä on tämä myöskin tuetaan meidän, meidän ulkoiset toimistomme. Mitä sitten tulee näihin toimist- toimistoihimme Isossa Britanniassa. Niistä ei ole mitään lopullista päätöstä. Puhemiehistö on käynyt tästä syvällistä keskustelua jo. Minä ymmärsin niin, että Lontoon toimisto säilytetään joka tapauksessa, koska tulevaisuudessakin on tärkeää, että on läheinen yhteys yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja ennen kaikkea niihin kolme miljoonaan kansalaiseen, EUn kansalaiseen, jotka asuvat Isossa Britanniassa – mutta säilytäänkö toimisto Edinburghissa, siitä mielipiteet ovat jakautuneet. Tässä puhemiehistön täytyy tehdä päätös. Ja päätös ei tule kuitenkaan voimaan ennen kuin siirtymävaihe on päättynyt. Tällä hetkellä se olisi siis vuoden 2020 lopussa, joten työntekijät ja heidän perheensä voivat edelleen tehdä suunnitelmia. Ja tietysti on myöskin sopimuksia jotka, joihin tämä vaikuttaa. Sitten se, ostetaanko vai vuokrataanko rakennuksia. Meillä on yleinen linja se, että mieluummin ostamme. Tämä on tulosta tilintustuomioistuimen kertomuksesta eräisiä vuosia sitten, jossa todettiin, että valinnan pitäisi olla se, että ostetaan. Olemme pitäneet tästä kiinni. Nyt meillä on lähes 90 prosenttia meidän rakennuskannastamme sellaista, että itse omistamme sen, mutta tämä tietysti johtaa myös sitten korjauskustannuksiin, jotka me joudumme myös kantamaan, joten suosimme ostamista, mutta aika jo toteamme, että ei ole soveliaita rakennuksia ostettavaksi ennen kaikkea tällaisille tiedotustoimistoille, emmekä silloin halua olla dogmaattisia, silloin sitten rakennuksia vuokrataan. Ja viimeinen kysymys, joka koski eläkerahastoa, siihen varapuhemies jo otti kantaa. Minulla on ehdotus, jonka tein maaliskuussa puhemiehistössä. Ja puhemiehistö esitti sitten toivomuksen, että ensinnäkin oikeudellinen yksikkö kestelisi asiaa intensiivisesti ja että toisaalta myöskin eläkerahaston historiaa tarkasteltaisiin voimakkaammin ja asettaisiin se kaikkien varapuhemiesten käytettäviksi. Näin on nyt sitten tapahtunut, joten nyt lyhyellä tähtäyksellä mahdollisesti jo joulukuussa puhemiehistö jälleen käsittelee kysymystä. Se on ratkaisu, jonka tekee puhemies, koska hän lyö lukkoon puhemiehistön esityslistan. On eri vaihtoehtoja siitä, miten tätä vajetta voitaisiin pienentää. Tähän liittyy tiettyjä erilaisia juridisia riskejä, ja puhemiehistö tulee tekemään tai voi tehdä tältä pohjalta sen ratkaisun, mihin toimenpiteisiin se haluaa ryhtyä tai ei halua ryhtyä, jotta eläkerahaston vajetta voidaan pienentää. Thanks. Kiitos. Seuraavaksi varjoesittelijät saavat puheenvuoron. Lyhyitä puheenvuoroja, korkeintaan neljä minuuttia. Ensiksi puheenvuoro saa kollega Ajala Sender. Kiitos puheenjohtaja. Minä kollegani Pagnon nimissä, joka on vastuussa oleva eh, varjostelija, käytän puheenvuoron, mutta hän pyytää anteeksi sitä, että hän ei ole pystynyt tulemaan tänne. Ensisijaisesti haluaisin sanoa, että mitä tulee vastuuvapauteen, voisiko sankaan viitata, Schmidt, että tämä helpdesk, jota onko sitä käytetty myöskin tässä koska mehän tiedämme, että Helpdex on luotu erityisesti antamaan tukea en kaikkea esittelijöille, mutta no, tavallisestihan tällainen parlamentin vastuvapaus on saattanut toimineet erinomaisesti, kuten Schmidt on saanut toimineet siis siinä, että ei ole mitään skandaalia. Jos haluaisin ymmärtää, miksi, mikä miten paljon henkilöstöä on osoitettu tähän ja sitten ja onko tässä jotain tiettyjä eturistiriitoja. Haluaisin vain, vain ymmärtää sen, mikä on tämä ajatus. Toiseksi, mitä tulee työhön, jota tekee puhemiehistöpäätökset, se miten näitä pannaan toimeen, miten tapahtuu seurantaa ja arviointia. Ja meillähän on ongelmia, jotka liittyvät avoimuuteen, jotka liittyvät menettelyihin. Ja silloin, kun me haluamme pääsihteeriltä jossain tapauksista, vaikka on kysymys, joka pitäisi käyttää päämistössä, että mutta aikoin kanssa tämä puhemiehistö tekisi päätöksiin, mutta ja sitten miten tämä tapahtuu toimenpano ja seuranta, siitähän sitten vastaa taas sitten pääsihteeri tasolla, joka on selvitystä, ja sitten nämä määr, <clears throat> päivärahat ja, ja eläkkeet, täällä on joka liittyy avustajiin, on hyvin tärkeä kysymys, joka liittyy eläkkeisiin. Jos tehtiin ratkaisu 10 vuotta sitten, niin yksi ratkaisu oli se, joka liittyy solidaarisuuteen eh, poliittisten ryhmien kesken, ja, mutta todellisuudessa täysin kuitenkin selkeästi tehdä esitys siitä, että, että avustajilla olisi asianmukainen asemansa sääntössä ratkaisu, joka, jossa tapahtuisi instituution puitteissa, jossa tämä ryhmät, ryhmien toimintaa. Tämä on ohjelma, joka ei ole ryhmien ongelma, vaan ongelma, joka on instituutiolla. Mutta me olemme edustajia, jotka sitten olemme tätä myöskin, tätä instituutiota. Mitä tulee sen jälkeen, niin sanotaan, että ei ole kirjoitussopimuksia ja se mitä tapahtuu, että vaikka me tiedämme, että hallin, liitto ei ole pystynyt hallinnoimaan määrää sopimukseen, joka on, joten meidän pitäisi selkeästi toimia puolettavasti, eli ei vain syytellä toisemme, eli että pitäisi, jos se pitäisi ratkaista tämä ohjelma, joka on pohjalla, kysymys on instituution ohjelmasta, ja sinun pitää löytää ratkaisu, joka on instituution ratkaisu, ja muuten kaikki tulevat niin kuin mutta ei pidä kuitenkaan kes, tästä keskenään, vaan pitää antaa sekä toimivalta itse ratkaisuja. Mitä tulee myöskin päivärahoihin, päivärahat, jo, en tiedä, voidaanko parantaa korvauksia, joka liittyy hotelliin Strasbourgissa, mutta, mutta ja myöskin, että tämä saataisiin toiminnan sellaisella tavalla niin, että, kun, että se tämä, tämä samalla tavalla kuin myöskin muuta, muun henkilöstön osalta. Mitä tulee sen toimistoihin, on 2019 selkeytyksen siitä, että Sasburgissa avataan toimistotilanne, jossa yksi edustaja, yksi työntekijä, miten tämä tullaan panemaan toimeen, millä tavalla. Ja sitten autojen käyttö. näin vielä kerran sen, että, että haluaisin pitäisi jakaa tätä. Time is time out. Puheaika loppui neljä minuuttia korkeintaan haciendo por puheaikaa. Luvut on varmasti saada kirjallisena, voimme toimittaa meidän kysymykset pääsihteerille. On pahinkoin, että me puhua tässä sen kuin tässä enää. Kollegi Ali, pitää. Seuraavaksi kollega Ali. Kiitos puheenjohtaja. Hyvä Rova Schmidt, hyvä herra Sassoli, hyvä herra Velle, hyvä herra Kalvin, hyvät kollegat. Ensinnäkin haluaisin kiittää näistä yksityiskohtaisista vastauksista, joita olemme saaneet kysymyksiimme. Vuonna 2017 varojen käytössä ja tavoitteiden saavuttamisessa voidaan sanoa, että tulokset ovat hyvin rohkaisevia. 100 1,91 miljoonaa varoja käytettiin. 99 prosenttia näistä pystyttiin käyttämään hyvin. E, ja tämä on ollut siis kaikki hyvää varainhoitoa samalla. Tavoitteet, joita, jotka on saavutettu, ovat ovat vastanneet parlamentin pää periaatteita. Haluaisin kiinnittää huomioon muutamiin asioihin. Ensinnäkin meille valiokunnan, talousarvion valvontavaliokunnan jäsenenä on tärkeää, että esittelijät voivat käyttää vastuuvapausmietinnön mm, valmistelussa tukea esimerkiksi valiokunnan sihteeristön tukea on hienoa, että olette vastanneet myös House of European Historyn kysymyksiin. Meidän pitää vahvistaa tällaisten hyvien välineiden käyttöä. Näin voimme parantaa Euroopan historian ja integraation ymmärrystä. Mielestäni vierailijamäärää voitaisiin, voitaisiin kasvattaa hyvällä viestintäkampanjalla. Kolmanneksi Fins pääosasto on ottanut valvontatoimen käyttöön ja me olemme hyvin tyytyväisiä tähän. Näin saamme lisätietoja tässä valiokunnassa ja jos tulee ongelmia eteen, niin voimme myös katsoa, miten ne saadaan selätettyä. Ja sitten viimeiseksi haluaisin onnitella Euroopan parlamentin johtoa hyvästä hallinnosta, sillä viime vuonna on ollut paljon haasteita ennen kaikkea turvallisuusalalla, mutta ei pelkästään turvallisuuden, turvallisuuden kohdalla. Kiitos siis ja annettelut. Seuraavaksi kollega Javor. Thank, thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Minulla on kolme lyhyttä kysymystä. Ensinnäkin yleinen kulukorvaus varapuhemies oli käsitteli jo osittain tätä kysymystä, mutta haluaisin kuitenkin saada vielä yksityiskohtaisempaa tietoa siitä, missä tällä hetkellä neuvottelut ovat. Milloin neuvottelut saadaan päätökseen? Sikäli kun minä tiedän, niin vielä ei ole päästy sopimukseen työryhmän ja toisaalta parlamentin puhemiehistön välillä. Milloin lopputulos on odotettavissa sekä työryhmästä että parlamentin puhemiehistöstä? Edelleen yleistä kulukorvauksesta lisäkysymyksiä. Ensinnäkin artiklan 62 mukaisesti, kun kyse on jäsenten ohjesäännön täytäntöönpanosta kauden lopulla käyttämättömät varat yleisestä kulukorvauksesta tulisi palauttaa. Onko mitään suunnitelmia parlamentissa kannustaa toimimaan tämän mukaisesti? Tai miten tätä sääntökohdaa aiotaan toteuttaa? Ja edelleenkin yleisesti kulukorvauksesta sääntöjen mukaan tämä me, erä maksettaisiin erilliselle tilille. Minkälaisiin toimiin aiotaan ryhtyä, jotta todella näin tapahtuu ja miten jäseniltä tätä tiedustellaan? No sitten kyberturvallisuus. Kun ajattelemme tulevia Euroopan vaaleja Me kaikki tiedämme, että valtavia uhkia on sen suhteen, että vaaleihin pyritään vaikuttamaan ulkopuolelta. Kyberhyökkäyksiä voi tapahtua, myös valeuutisilla pyritään vaikuttamaan sekä disinformaatiokampanjoinnilla. Yhdessä komission ja neuvoston kanssa ilmeisesti parlamentti netti pyrkii toimimaan? Minkälaisia suunnitelmia on, jotta voitaisiin suojata parlamenttia disinformaatiolta, valeuutisilta ja kyberhyökkäyksiltä? Ja sitten viimeinen kysymys, joka liittyy lainsäädäntöjalanjälkeen. Sovittiin, että jäsenillä olisi mahdollisuus julkaista tietoja Euroopan parlamentin nettisivuilla – siitä, minkälainen lainsäädäntö jalanjälki kullakin on. En ole nähnyt Euroopan parlamentin nettisivuilla tietoja tästä. Mikä mahtaa olla tilanne tältä osin? Onko odotettavissa, että pian meillä olisi mahdollisuus julkaista tällainen tieto lainsäädännöllisestä jalanjäljestä, joka mietinnöistä aiheutuu. Kiitos. Seuraavaksi kollega De Jong. Sitten. Kiitos puheenjohtaja. Pyrin pitäytymään käytösongelmassa. Ja haluan kiittää esittelystä ja hyvin kattavista kirjallisista vastauksista, mutta haluaisin kuitenkin tarttua vielä pariin asiaan. Ensinnäkin tiedotuspolitiikka, mitä parlamentti harjoittaa, ajatellen nimenomaan Eurooppa-vaaleja. Euroopan unioni on tietysti hyvin muodikas ja minäkin olen muodikas, mutta minusta tällainen tietokampanja, joka ennen kaikkea kohdistuu nuoriin ihmisiin ja esittelee onnellisia nuoria, on tavallaan riski. Veimme tämän asian myöskin puhemiestön käsiteltäväksi ja tämän asian, jos joudumme puhumaan vielä edelleen, koska on monia ihmisiä, jotka joita tällä tavalla ei voida tavoittaa. Ihmisiä, joilla menee huonosti, jotka ovat työttömiä, joilla ei ole eläkettä. Ja myös ihmisiä, joiden kanssa olemme paljon tekemisissä päivittäisessä työssämme. Ja he kokevat, että he ovat voimakkaasti eurooppalaisen rakennustyön ulkopuolella enemmän kuin aiemmin. Ja haluaisin kysyäkin nyt sekä varapuhemieheltä että pääsihteeriltä, että tämä viestintäpolitiikka, miten me vedämme muita ryhmiä mukaan, ei pelkästään nuoria ja opiskelijoita. Ja sitten suhteet, joita on, ja yhtä yhteys, joka tällä on vastuvapauten olemassa verkkosivu ja myöskin yhteydet sieltä, linkit sieltä. Niin kuin sanottu, sieltä voi katsoa parlamentin jäsenten verkkosivut, mutta me tarvitsemme kuitenkin tietoa edustajista. Se, mikä on heidän lainsäädännöllinen jalanjälkensä, sitähän puhuttiin. Minä olen esittelijänä saanut tietoa hyvin monista eri asioista, mutta sihteeristö ei aktiivisesti kuitenkaan ilmoita tästä, mitkä ovat miksi yhteydet lobbareihin – Asiat, jotka eivät toimi hyvin, niistä haluaisin vielä sanoa ennen kaikkea, mitä tulee näihin eläkkeisiin. Siitähän voidaan sanoa, että varsin pääsihteeri pyrkii tekemään parhaansa, mutta vieläkään ei ole ollut toimenpiteitä. Ennenkin lykätään asioita tulevaisuuteen. Ja mitä vastauksiin tulee, luin sieltä, että tietyt asiat ovat suunnitteilla, vaikka päätösasemassa tänä vuonna selkeästi lukee, että kalustoille riittävän hyvää. Ja sitten vielä lopuksi, mitä tulee henkilöstöön, ennen kaikkea ajatellen Euroopan historian taloa, lisähenkilöstöä. Minä todella haluaisin tietää, paljonko Euroopan parlamentti käyttää tässä asiantuntijaryhmässä varoja henkilöä kohti. Tässä on olemassa tiettyjä epäkohtia, niistähän puhuttiin. Ja mitä tulee ryhmiin, on puhuttu tästä ja ongelmia siis edelleenkin on. Pitää pohtia vielä sitä, että on joitakin asioita, jotka ovat kielteisiä, ne on arvioitu kielteisesti. Esimerkiksi se, että kun henkilöstö nyt jossakin istuisi saa kielteisen tai huonomman arvion, miten henkilöstö ylipäätään otetaan huomioon sitten käymälät, ehkä myöskin jonkinlainen äh, virka-asuhenkilöstölle. Ja sitten vielä se, mi- meillä täällä talossa ei ole tällaista esittelyä. Ja sitten kun puhutaan sitten sopimuksista, olisi hyvä, jos me todellakin me voitaisiin jakaa tasaisesti, koska se on kuitenkin mm, vähin, mitä voidaan tehdä. Mistä tämä expo se tuli sana puolet siitä, mitä normaalit museon työntekijä saa Alankomaissa. Kaksi vuoropyyntöä? vielä ensiksi. Kollega Brandi, kaksi minuuttia. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos pääsihteeri, että tulitte paikalle. Minulla on yksi konkreettinen kysymys, joka liittyy kirjalliseen kysymykseen 129, eli eläkerahastoon me kysyimme oikeusperustasta, joka tällä eläkerahastolla. Minulle nimittäin eläkeasiantuntija sanoi, että tämä vapaaehtoinen eläkerahasto on loppujen lopuksi yksityinen Luxemburgiin sijoittautunut ö, sijoitusväline. Ei ole mitään syytä, että parlamentilla olisi tulevaisuudessa ja velvollisuuksia maksaa eläkkeitä, kun rahaston odotet tai todellinen arvo on alhaisempi kuin odotettu arvo. Voisitteko vastata tähän kysymykseen tämän yksityisen, yksityisen Luxemburgin sijoittautuneen sijoitusvälineen oikeudellisesta perustasta? Minäkin haluaisin vielä kiittää, käyttää puheenvuoron kysyä kollega Sassolilta hänen mieli, mielipiteestään leikkauksiin tähän vapaaehtoisen eläkerahastoon toiseksi. Meidän pitää maksaa kahdenlaisia eläkkeitä PAM kolmannen liitteen mukaisesti italialaisille ja ranskalaisille kollegoille. Ja tässä pätee, että nämä kaksi ryhmää saavat Euroopan unionin talousarviosta lisää eläkkeitä siinä tapauksessa, että heidän eläkkeensä on pienempi kuin kansallisten kollegoiden. Eli ranskalaiset ja italialaiset kollegat saavat tällaisen lisän, mutta tämä, e, tämä, nämä lisä on suurempi kuin mitä tarvittaisiin tämän tasaiseksi kansallisten kollegoiden kanssa. Ja sitten vapaa ja ö, tähän vapaaehtoiseen eläkerahastoon parlamentti on maksanut jo 1500 euroa per henkilö. Ja tässä meillä on todellakin päällekkäisyyksiä ollut, joten haluaisin, ö, haluaisin kysyä, onko meillä jo suunnitelma, miten voimme Miten tämä voidaan edes julkisuudessa perustella? Meillähän on mo- monia eläkemalleja jo. Kiitos ja tykätän vastauksesta. Olkaa hyvä. Ja, herzlichen Dank, Frau. Kiitos puheenjohtaja. Ensiksi kollega Ajala Senderin kysymys helpdeskistä ja valiokunnan muut jäsenet hän myös puhuivat tästä. Tämä valiokuntahan toivoi tätä ja tulos oli se, että me, me sanomme, että meillä on jo e, e, useita tahoja, valiokunnan sihteeristö, sitten poliittinen osasto, sitten meillä on tämä ö, tutkimusyksikkö, joten sanomme, että emme haluaisi luoda uutta tahoa, mutta näiden ö, olemassa olevien tahojen pitää koordinoida työtään paremmin. Ö, jotta voimme välttää sen, että luomme uudet tähän. Toisaalta kaikki tiedot, jotka jo ovat jossain olemassa e, ja kaikki osaaminen pitää yhdistää ja e, näin, jotta näin voimme sitten tukea esittelijöitä työssä. Esititte kysymyksen puhemiehistön seurantatyöstä. Tietysti, vara, äh, tietysti para, puhemiehistö äh, äh, seuraa kaikkia päätöksiä, mutta puhemiehissähän on poliittinen elin, joka sitten käsittelee nämä päätökset myös poliittisesti ja varapuhemies Sassolihan tämän hyvin ilmaisikin jo, että saattaa olla erilaisia kantoja. Esimerkiksi yleisen kulukorvauksen kohdalla siinä oli enemmistö ja vähemmistökanta puhemiehistö mm, siis mm, päättää joissakin tapauksissa tietyn enemmistöön ja vähemmistöön. Ja sitten APAt eli parlamentaariset avustajat – puhemiehes hän sanoi puhemiehistössä, että jotta nämä kymmenen vuotta tulee täyteen, siinä on myös poliittisilla ryhmillä oma vastuunsa. E, ennen kaikkea, jos puuttuu vain hyvin lyhyt aikakausi, tietysti voidaan myös virkakilpailuun osallistua. Siihen on tietty prosessinsa. Jos parlamentaariset avustajat osallistuvat prosesseihin, tällaisiin ö, prosesseihin, niin ö, pystymme heille tarjoamaan tätä mahdollisuuksia sopimusten kohdalla ennen kaikkea vuonna 2009, kun vaihdoimme järjestelmää, meillä oli, on se ongelma, että kaikki asiakirjat eivät olleet käytettävissä. Se tuli esille myös tilitarkastustuomioistuimen kertomuksessa. Me voimme tietysti nämä sopimukset siinä tapauksessa vain tehdä, että olemme saaneet kaikki asiakirjat. Esititte kysymyksen myös äh, jäsenten toimistojen äh, varustuksesta. Nyt ollaan päätetty, että Brysselissä uudella kaudella jokainen, jokainen meppi saa oman toimistonsa ja kaksi toimistoa henkilökunnalle – avustajille ja harjoittelijoille. Tämä on käsittääkseni myös aivan välttämätöntä. Meillä on nämä kapasiteetit olemassa, sillä olemme tämän <clears throat> Martens-rakennuksen saaneet otettua käyttöön. Siellä on tuhannelle työntekijälle, työntekijälle tilaa, joten me pystymme nämä tilat ottamaan kyllä käyttöön. Strasbourgista tilanne on paljon vaikeampi, sillä mehän emme halua ostaa tai vuokrata lisärakennuksia Strasbourgissa, joten lisäkapasiteettia saamme luotua äh, yleishallinnon tiloista. Äh, kaksi kolmasosaa tulee sieltä, eli tiloja pitää jakaa äh, yhä enemmän. Ja osittain saamme myös neuvoston ja komission tiloista hieman itsellemme lisätilaa. Tärkeää oli kuitenkin, että Strasbourgissa jokaisella jäsenellä on oma toimistonsa ja erillinen toimisto henkilökunnalleen. Tämä on myös luottamuksellisuussyistä tarpeen, joten yritämme nyt parhaamme saada tämä tavoite saavutettua ja kaksi kolmasosaa näistä lisätuloista tulee sitten yleishallinnon puolelta. Kollega Ali, kiitos positi- myönteisistä kommenteista eurooppalaisen historian talo. Nykyään siellä vierailemäärä 150 000 ihmistä se on mielestäni myönteinen tulos, mutta olette oikeassa. Voimme kyllä tätä vielä parantaakin ennen kaikkea vieraille ja ryhmien kohdalla. On tärkeää, että uusi parlamentti, uudessa parlamentissa teemme tiivistä yhteistyötä jäsenten ja jäsenten avustajien kanssa, jotta hekin näkevät tämän Euroopan historian talon mahdollisuutena ryhmilleen. Ja lisäksi ulkomaiset vierailijat, heidätkin pitää johdattaa systemaattisemmin myös käymään tuossa Euroopan historian talossa. Tiedän, että olemme suunnitelleet myös, miten voisimme tämän toteuttaa. Tässä on todellakin parantamisen varaa. Ja sitten Regulatory Compliance Unit tässä tässä talouspääosastossa kysytte tämän taustoista ja kokemuksesta. Tausta on se, että tähän asti eri yksiköissä ollaan käsitelty ongelmatapauksia ja myös väärinkäyttötapauksia. Ja meidän mielestämme oli oikein, että nämä kaikki, tapa, tämä kaikki tapausten käsittely keskitetään yhteen yksikköön ennen kaikkea, jotta luottamuksellisuus voidaan taata Jot, jos luottamuksellisuus ei ole, niin sillä saattaa olla seurauksia jäsenille tai muille ihmisille, joten kaikki ongelmatapaukset siis käsitellään nyt tässä yhdessä yksikössä, ja tämä yksikkö voi näin myös parantaa osaamistaan. Joten tähän asti ne kokemuksemme on myönteinen. Me uskomme, että olemme tässä menossa oikeaan suuntaan. Herra Javor ku- kysyi yleisestä kulukorvauksesta. Varapuhemies Sasso oli, puhuikin siitä jo kattavasti. Työryhmä on päättänyt työnsä. Puhemies Tajani niin on tämän myös todennutkin puhemiehistössä. Jotkut ovat tyytyväisiä työryhmän työhön, jotkut toiset taas vähemmän tyytyväisiä. Joka tapauksessa vuosi tehtiin hyvin intensiivisesti töitä ja demokraattinen äänestys mm, myös järjestettiin lopuksi, mutta varmasti keskustelu kuitenkin jatkuu. Ja sitten jäljelle jääneiden varojen takaisin maksaminen, siitä on tietoja näissä kirjallisissa vastauksissamme. Myös tämä erityispankkitile No, melkein 600 MEPillä on tällainen erillinen pankkitili nyt jo, ja myös puhemiestössä ollaan päätetty, että tämän pitäisi tulla pääsääntö. Sitten kyberturvallisuus, mitä olemme sen, sen sillä alalla tehneet. Ensinnäkin tärkeä aloite on se, että jäsenvaltioiden vaaliasiantuntijat on on kutsuttu tänne e, vaihtamaan parhaita käytäntöjä, eli kaikki asiantuntijat jäsenvaltioista ovat vaihtaneet parhaita käytäntöjä kyberturvallisuudesta, e, ennen kaikkea vaalien tilanteessa. Ei varmasti ole yllättävää, että virolainen asiantuntija on tässä keskeisessä roolissa, sillä Viro on hyvin pitkällä näissä asioissa. Ja sitten Tsekin tasavallan e, edustaja oli myös oikein äh, hyödyllinen. Me siis vaihdoimme parhaita käytäntöjä ja kaik, rohkaisimme kaikkia äh, reagoimaan tarpeeksi ajoissa. Sitten valeuutiset ja ulkomaisten äh, tahojen vaikuttaminen vaaluihin. No me, meillä ei ole tässä asiassa toimivaltaa. ulkosuhdehallinnolla on tässä paljon osaamista ja parlamentin avulla ollaan saatu annettua myös taloudellisia resursseja lisää tähän työhön. Me teemme yhteistyötä kaikkien toimijoiden välillä ja ähm, jos haluaa tehdä äh, enemmän, niin silloin kyllä pitäisi vahvistaa ulkosuhdehallinnon resursseja tämän tehtävän hoitamisessa. Ja sitten lainsäädännöllinen jalanjälki. Herra de Jong on ajanut tätä asiaa ja myös ollut esittelijänä mietinnössä. Meillä on nyt mahdollisuus linkittää linkittää, siis voi me itse tällaisen linkin, linkin luomista pyytää. Tämä on teknisesti siis mahdollista ja vapaaehtoista. Ja lisäksi voidaan, voidaan siis itse MEPin omalle sivulle laittaa linkki ja ja esittelijä onkin tiedottanut siitä, että Transparency Internationalilla on tätä varten myös väline. Puhemiehistö on käsitellyt oikein intensiivisesti näitä avoimuuskysymyksiä ja tästä käydään vielä erillinen keskustelukin. Herra De Jong esitti kysymyksiä myös viestintäpolitiikasta. Kohdistuuko se pelkästään nuoriin vai muihinkin? No ensiksi pitää muistaa, että tällä kertaa paljon, paljon vahvemmin kuin aikaisemminkin, aikaisemmin me tuemme Euroopan tason puolueiden toimintaa ja näin voimme myös taata monimuotoisuuden, eli me olemme lisänneet varoja Euroopan tason puolueille ja näin on voitu sillä tasolla tehdä enemmän tiedotustyötä. Ja itse parlamentissa olemme aloittaneet eri kampanjoita. Puhemies Tajani viime viikolla on esitellyt äh, verkkosivuston, jossa käsitellään sitä, mitä EU tekee kansalaisten eteen. Ja äh, yli 4000 äh, eri kaupunkialuetta. Niistä voi kustakin yksitellen katsoa, mitä, mitä EU-varoilla on tehty tuolla. Tässä ei ole kyse pelkästään lainsäädäntöasetuksesta, vaan sellaista kysymyksestä, että mitä EU-varoilla tehdään diabeteksestä kärsivien ihmisten eteen, tai mitä EU tekee ihmisten eteen, jotka katsovat mielellään jalkapalloa. Jos pystymme tämän näyttämään, niin varmasti monet ihmiset EU-ssa sanovat, että no, EU parantaa elämääni. Niin ja sitten monille ihmisille esimerkiksi lemmikki koira on tärkeä, tärkeä osa elämää. Jos voimme osoittaa, että mitä EU-lainsäädäntö tekee esimerkiksi eläinten ruoanlaadun parantamisesta tai sen parantamisesta, että voi matkustaa koiran kanssa, niin tämä on positiivista. Eli tällä, tällä, tällä verkkosivulla on yli 2000 raporttia monilla eri kielillä eh, siitä, mitä EU tekee kansalaisten eteen. Ja sitten joulukuusta lähtien meillä on tämä sekä Android- että Apple-laitteessa toimiva sovellus. Lisäksi toivomme, että tämän, tässä Ground Game-kampanjassa eh, voimme saada yhteyden ruohonjuuritason toimijoihin paikallisella tasolla. Tarjoamme myös koulutuksia näiden tiedotustoimistojen kautta. Ja tämä tietysti tehdään koko poliittisen skaalan laajuudella. Herra de Jong kysyi myös eurooppalaisen historian talon henkilökunnasta. Siellä on, on jäänyt työntekijöitä pois ja jäljellä hänet työntekijät ovat sanoneet, että he ovat ylirasittuneet. Olemme puhuneet tässä tästä myös Manpowerin kanssa ja me aiomme myös tarjota enemmän mahdollisuuksia, mahdollisuuksia siellä istumapaikoille. Herra Gerbrandi kysyi eläkerahastosta ja sen oikeusperustasta. Olette aivan oikeassa. Kyse on Luxemburgin lain mukaisesta oikeudellisesta rakenteesta. Kysyitte, miksi sitten Euroopan parlamentilla on oikeudellinen velvollisuus. Se johtuu ensinnäkin vuoden 2009 jäsenten ohjesäännöstä ja näistä siirtymäkauden säännöistä ja Toiseksi vuonna 2009 puhemiehistö tuo vuonna 2009 keväällä tämä, nämä päätökset tulivat ja näiden perusteella oikeusperusta on olemassa selkeästi näin myös oikeudellinen yksikkö on sanonut, oikeudellinen yksikkö sanoi silloin, että muutoksia ei voi tehdä. Puhemiehistö on kuitenkin tehnyt muutoksia. Ja kaikki nämä muutokset on hyväksytty Euroopan unionin tuomioistuimen edessäkin. Eli Euroopan parlamentilla on mahdollisuus tehdä päätöksiä näiden suoritusten ehdoista. Mm, kysymyksiä kuitenkin on eh, ennen kaikkea saavutettujen etujen kohdalla, eli niiden näin sanotujen acquired rightsien kohdalla. Eli sellaiset eläkerahastoon jäsenet, jotka eivät ole vielä eläkkeellä. Esimerkiksi eläkeikähän korotettiin 63 vuoteen ja unionin tuomioistuin sen hyväksyikin. Mutta nyt sitten meidän pitäisi, pitäisi keskustella siitä, onko kyse saavutetuista oikeuksista, jotka ovat absoluuttisesti suojattuja. Nämä kysymykset on käsiteltävä sitten varmasti puhemiehistössä. Toivottavasti tämä vastaa myös valiokunnan puheenjohtajan kysymyksiin. Niin, sitten vielä ranskalaiset ja italialaiset lisäeläkkeet. Nämä, ovat, nämä on vanha taakka tuolta ajalta, jolloin ei ollut vielä eurooppalaista eläkettä jäsenten ohje sen perusteella. Ja näin ranskalaiset ja italialaiset pystyivät edes saamaan eläkkeen. Tästä, tämä pitää erottaa tästä itse eläkerahastosta. Tämä eläkerahastohan, siinä on aina – kyse lisäeläkkeestä, ei siis tästä peruseläkkeestä. Kuitenkin Euroopan parlamentilla on tässä kohtaa velvollisuudensa ja oikeudellinen yksikkö on ne todennut. Ja vuonna 2009 puhemiehistökin on tämän todennut, mutta tämä ei kuitenkaan tarkoita, että ei näitä ehtoja pystyttäisi muuttamaan. Kiitos. Kollega Sassoli. Presidente. Kiitos puheenjohtaja. Pääsihteeri on jo vastannut laajalti. Sanon vain, että minun näkemykseni on se, että sääntöjä on aina noudatettava. Ensinnäkin, kun kyse on eläkekysymyksistä, niin ei voi olla kahta tai kolmea järjestelmää. On joko yksi järjestelmä, tai sitten on juridisia velvoitteita, joita on noudatettava. Jos juridisia velvoitteita ei noudateta, niin sitten päädytään luonnollisesti tuomioistuimen eteen. Eli tällaista me emme voi hyväksyä. No sitten vuoden 1981 päätös siitä, että tarvitaan tasapaino sen suhteen, minkälaisia eläkkeitä maksetaan Euroopan tasolla ja taas joillakin tällaisia etuja ei ollut. Kyse on 154 jäsenestä, 154 jäsentä siis Ranskasta ja Italiasta ja myös Luxemburgista aikoinaan. He olivat myös tässä kategoriassa mukana, nyt he eivät enää siinä ole. No sitten päätös eläkerahastosta. Tässäkin meidän on noudatettava sääntöjä. 2009 puhemiehistö teki päätöksen aiheesta ja vuonna 2024 meidän on sitten toimittava vel- velvoitteiden suhteen aivan niin kuin vuonna 2009 päätettiin. Jos tätä ratkaisua ei noudateta, niin sitten päädymme tuomioistuimen eteen. Sitä me emme voi sallia. Sen takia meillä on yksi eläkejärjestelmä, ei lukuisia, vaan kyse on siitä, että meillä on tiettyjä juridisia velvoitteita, joita meidän on noudatettava. Aina kun teemme päätöksiä, niin päätöksillä on seurauksia ja sitten vastuu on kannettava. Ja tässä tapauksessa kyse on sellaisista velvoitteista, joita me emme voi välttää tai niiden välttäminen on kovin vaikeata. Sitten kollega, joka jo poistui paikalta, olisin kysynyt vielä häneltä yleisen kulukorvaukseen liittyen. On aika lailla hankalaa puhua sellaisten ryhmien edustajien kanssa, joiden kanssa totesin, että he ovat oikeassa, mutta kuitenkin heidän varapuhemiehensä äänesti vastaan. Eli kehottaisin nyt kaikkia huomioimaan sen, että, että ryhmien ja varapuhemiesten välillä pitäisi olla jonkinlaista vuoropuhelua, koska muutoin joudutaan aika ikäviin tilanteisiin, hankalin tilanteisiin. Eli ryhmät täysistunnossa ovat vaatineet tiettyjä aloitteita ja sitten varapuhemiehet eivät olleet kuitenkaan vakuuttuneita näistä vaatimuksista tai pyynnöistä. Summia ei siis palauteta eikä pidetä myöskään kirjanpitoa. Palaamme varmaankin tähän aiheeseen ja toivon, että sitten toimitaan niin kuin päätöksiä on tehty. Minä olin itse eri kannalla, mutta toivon, että sellaiset säännöt saadaan aikaiseksi, että kirjanpitoa täytyy pitää ja jäljellä jäävät summat täytyy palauttaa. Demokratia on kaunis silloin, kun se toimii. Demokratia on kaunis myös silloin, kun itse häviää, on häviävällä, häviävällä kannalla. kyse on kuitenkin siitä, että parlamentaarikojen tulisi käydä vuoropuhelua myös oman ryhmänsä varapuhemiehen kanssa. Herra wünschen Sie noch... Herra Galvin, haluaisitteko te vielä käyttää puheenvuoron? Thank you. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Aivan lyhyesti kahdesta asiasta. Haluaisin tästä turvallisuustilanteesta todeta sen parantamisesta ja mainitsin myönteiset askelet, joita on tapahtunut siinä, että on ruvettu tällaista hallinnollisia rakenteita ja että on myöskin luotu tällainen kriisihallintojärjestelmä järjestelmän sisällä, että on kehitetty tällaista suunnitelmallisuutta toiminnan eh, jatkuvuuden osalta eri osastolle. Minusta on hyvä eh, mainita nämä asiat myöskin se, että turvallisuudessa on myöskin parantu asia sillä, että on ollut tällainen kehittyneempi toiminnan jatkuvuuden hallinta. Ja olisin yhtä mieltä kysymyksestä, joka nousi esille kyberturvallisuudesta – joka sisäisessä tarkistuksessa on pidetty yhtenä korkeimmista riskeistä, joihin pitäisi tarttua. Ja meidän suunnittelumme sellaisenaan on se, että varmistetaan se, että meillä on jatkuva läsnäolo tarkin, tarkistuksessa ja seurannassa niiden askeltasioita, jotka liittyvät kyberturvallisuuteen, myöskin tällaista puolivälin tarkastelua, joka liittyy kyberturvallisuuteen – rakenteita on tulossa, mikä on myönteistä. Ja nämä rakenteet ovat kehittymässä, mutta voisin vain sanoa, että olen, mitä tulee nimenomaan kyberturvallisuuden ensisijaisuuteen, että se on tärkein riski, joka kohdistuu tähän organisaatioon. Kiitos. Ja, Kiitos paljon. Toivottavasti Tulkit voivat antaa vielä hieman yli aikaa, jotta esittelijä saa vielä loppupuheenvuoron. Tämä oli hyvä keskustelu. Minä en pystynyt myöskään esittämään eh, kaikkia kysymyksiä varmasti. Eh, voin ne vielä esittää kirjallisesti, sillä eh, muutama kysymys lisää tuohon 161 ei varmasti haittaa. Kiitos tässä keskustelusta. Meidän on jatkettava tätä vuoropuhelua edelleen. Näin on. Me siis annamme vielä määräajan lisäkysymysten esittämiselle. Kollega Salafranca ei ollut puheluettelossa, mutta hän saa vielä kuitenkin puheenvuoron. Niin oli tietoinen aikarajoituksesta. Haluaisin sanoa, että se mitä on tehty turvallisuuden alueella ja muissa keskusteluissa, joita on käyty pääministerin kanssa, olisi muistuttaa sitä. Ja kaksi, minä ja kaksi muuta olemme saaneet kirjepommin ja tässä, mutta täytyy huolehtia siitä, että vastauksia, joita on annettu, jotka liittyvät myöskin eläkerahastoon, ovat asioita, jotka täytyy ottaa huomioon ja katsoa myöskin viimeisimmän pääosassa, joka on hyväksytty nimenomaan äh, vastavuoden osalta, ja myöskin Rybikin mietintö. Ymmärrän, että budjetit italialaisten ja ranskalaisten kollegan osalta äh, ovat asioita, jotka liittyvät aiempiin sitoumuksiin. Ja lopuksi, herra puheenjohtaja, hyvin tärkeä kysymys, joka kiinnostaa teitä jätämme sen muuhun tilaisuuteen, koska emme halua pidetä tätä kokousta, mutta haluaisin tietää, miten pääsihteeri ja varapuhemiehet, miten he tarttuvat nimityksiin, ajatellen niitä päätöksiä, jotka tämä parlamentti on hyväksynyt, jotka liittyvät nimenomaan eh, komission puheenjohtajan nimi, pääsihteeri nimittäin siihen, että tarvitsee enemmän tasapainoa ja enemmän, että kunnioitetaan se menettelyjä ja yleisiä sääntöjä, jotka koskevat korkeiden virkamiesten nimittämiseen kaikissa kuin kaikissa toimielimissä. Tämä on kuitenkin sellainen keskustelu, joka meitä kiinnostaa kovasti tässä valiokunnassa ja meillä tulee mahdollisuus keskustella tästä syvällisemmin ja sen mukaan, miten varapuhemiehet ja pääsihteeri ovat käytettävissä. Kiitos, että ymmärrätte, että me voit tästä vielä nyt vielä keskustella siellä kyllä varma. Tässä on kyse myös pääjohtajien ja pääjohtajien kohdalla on varmasti ongelma, haluaako pääsihteeri vielä vastata? Me olemme oikeastaan nyt se musta lammas. Nimityskysymyksestä me käytämme nyt sääntöjä, jotka ovat noin 20 vuotta vanhoja vuodelta 2000. Nuo säännöt ovat eli 18 vuotta vanhoja. Puhemies antone Tajani on toivonut, että nämä säännöt sopeutettaisiin myös nykyisiin menettelyihin, eli olemme molemmat yhdessä esittäneet, että puhemiestelu voitaisiin esitellä useita ehdokkaita, ja tärkeää on se, että, että ehdotettaisiin myös sen sukupuolen edustajia, jotka ovat aliedustettuina. Me kesuimme, keskustelimme myös naisten edustuksesta johtopaikoilla. Yksiköiden johtajan kohdalla olemme melko pitkällä jo. Kun minä tulin pääsihteerin virkaan, pää, yksilönjohtaja oli 23 prosenttia vain naisia, nyt e, e, heitä on noin 40 prosenttia. Ja pääjohtajan pitää siis tehdä aina kolme ehdotusta ja näistä kolmesta henkilöstä ainakin yhden pitää olla nainen. Jos yksi ehdokkaista ei ole nainen, niin sitten tämä prosessi avataan Äh, talon ulkopuolelle niin, että saamme myös naisehdokkaan. On myös aina tietysti mahdollisuus ehdottaa äh, naine, naisehdokasta, joka on, äh, jolla on oikeat, oikea osaaminen. Me olemme kuitenkin pääjohtajien kohdalla naisedustuksessa valitettavasti tehneet, on tullut takapakkia tässäkin kohtaa tehdään useita ehdotuksia ja ehdotuksessa pitäisi olla mukana kummankin sukupuolen edustajia. Tämä on myös edistysaskel. Toivottavasti saamme tämän ennen Eurooppa-vaaleja myös muodollistettua pyhemiestön päätöksellä, joten varmasti tämä keskustelu jatkaa rakentavassa hengessä. Näin olemme saaneet tämän kokouksen päätöksen käytyä. Kiitos paljon kollega Sassolille, pääsihteerille ja sisällä Kokous päättyy, jatkamme huomenna kello yhdeksän aamulla.